Point 1. Euh, L'ordre du jour vous a... Kohta yksi esityslista on jaettu teille. Ja se on tässä muodossa hyväksytty. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset, kuten tavallista kokouksemme. Väitän internetin kautta, joten kun puhutte vähän hymyä, pyydän sitten toinen ilmoitukseni asiakirjoista. Tänne löydätte kun sihteeristö on valmistanut mm, kansalaisjärjestöjen ja työmarkkinaosapuolten mm, yhteistyöstä FSÖE-asian yhteydessä ja tästä saamme toisen osan tämän istunnon aikana. Sitten kohdassa kolme Tämä koskee sosiaaliturvajärjestelmää ja asetustella määritellään sovellutussääntöjä. Tässä on kyllä tärkeästä tekstistä ja tässä yhteydessä me tutkimme tarkistuksia, joita on 24. Tästä miet- herra Kapdorin mietinnöstä hän itse alun perin oli jättänyt 10. Esittelijä, te saatte puheenvuoron. Huomaan, että kaikki varjoesittelijät eivät vielä ole tulleet paikalle. Toivon, että virkamiehet toimivat niin, että he pääsevät paikalle tämän puheenvuoron. Esittelijä, teillä on puheenvuoro. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ehm, já věř, chci vám zopakovat, že máme před sebou k zítřejšímu hlasování Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että ennen huomista äänestystä meillä on 24 tarkistusta äh, käsiteltävänämme. Olen saanut tiedon siitä, että neljä tai viisi äh, näistä tarkistuksista on vedetty pois. Joten olemme nyt sellaisessa tilanteessa, jossa ehdotan, että äänestetään vain kahta tarkistusta vastaan. Ne ovat varapuheenjohtaja Thomas Mannin tarkistukset. Niitä vastaan äänestetään. Kaikki muut tarkistukset ovat sellaisia, että voi niitä tukea. Edustaja Mannin tarkoitu, äh, tarkistukset ovat vain kielellisiä tarkistuksia, joten pyytäisin häntä ehkäpä vetämään ne pois, jos se vain suinkin on mahdollista. Ja niinpä voisin sitten hyvin omatunnoin tunnoin tukea kaikkia muita tarkistuksia. Kiitän teitä avustanne. Eh, uh, Kiitoksia. Esittelijä noudattelee neuvoston linjaa hyvin lähelle, läheisesti. Eli EPPn edustajalla minulla ei ole mitään tätä luettelua vastaan. Ainoastaan tarkistus 27 en tiedä, onko se vedetty pois vai ei, mutta tarkistus 27 on meille merkattu miinukseksi ryhmän osalta. Ai, se on vedetty pois. No sitten jokaisen kohdalla on meidän puoleltamme plussa. Kiitos. Ähm, Tänään, pro president. Minä olen ALDE-fraktioon. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä edustan Aldea tässä ja aluksi haluaisin kiittää esittelijää näin nopeasta ja täsmällisestä työstä. Hän voisi innoittaa meitä, meitä kaikkia tekemään se, mitä pitää tehdä. Asetusta voi päivittää vain uudella asetuksella, ja eilenhän me keskustelimme Aldessa näistä ehdotuksista ja ryhmä on samaa mieltä siitä, mitä Milan juuri sanoi. Eli muutama tarkistus, ehdotus, joita emme tue, ja kaikkia muita voimme tukea. Sitten nämä kielelliset kysymykset. Ei nyt ole hyödyllistä Tästä kiistellään, joku tykkää punaisesta ja joku sinisestä, mutta joskus kaikki värit ovat oikeita. Eli voimme tukea tätä asetusta huomenna sitten, kun äänestetään. Kiitos. Monsieur Thomas Mann. Herra Thomas Mann. Oh, madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, Milan. Meillä on aivan identtisiä ideoita. Sinä sanoit, että tämä tarkistus voitaisiin vetää pois. Sitten tämä tarkistus 29. Niin nämähän ovat vain kielellisiä eroja, jotka eivät ole kovin selkeitä. Eli nämä ovat aika samantyyppisiä sen kanssa, mitä sitä ennen on. Ja sitten toinen kanta, jos katsotte tätä kohtaa 17 ja vertaat sitä 18, Jutta Steinruck, sehän on lähes identtinen. Eli jos sanot tälle 18 kyllä, niin minun esitykseni on hyvin lähellä. Eli minä voin vetää omani pois sitten Steinrockin hyväksi, se käy kyllä minulle. En tiedä mikä sinun kantasi on tarkistuksen 18, mutta mielestäni se on ihan oikean suuntainen. Eli voit ehkä kertoa tästä, vai onko Jutta sanonut tähän miinuksen? Ai ei vielä. Eli Milan, voisitko selventää tätä hiukan vielä lisää? Meillä on hyvin identtisiä ideoita meillä kahdella, vaikka olemme eri poliittisissa ryhmissä, mutta näissä työnantajakysymyksissä olemme hyvin samoilla linjoilla. Euh, monsieur Serkas. Serkas. Sí, gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin me olemme jo useitakin kertoja keskustelleet tästä asiasta, kuten tiedätte, herra Me sd ryhmässä Olemme erittäin tyytyväisiä esitellen työhön, koska meidän pääkysymyksemme, tärkeät kysymyksemme nä- jotka välittyivät tarkistusten muodossa ja nyt ne ovat mukana sitten itse tekstissä. Ne näköjään kuitenkin raukeavat, niin kuin näitä listasta 18 tarkistus ja sitten muut samanlaiset. Ja olemme kovasti tyytyväisiä, koska tässä ratkaistaan tärkeä kaksi tärkeää ongelmaa. Toinen liittyy työntekijöihin. Öm, ilmailuteollisuudessa säännöt ovat epäselviä usein. Ja nyt mielestäni on selkeydetty työntekijöiden vaatimuksia että saadaan enemmän juridista varmuutta ja työnantajat eivät voi käyttää itselleen edullista sosiaaliturvaa hyväkseen tavallaan. Ja uskon, että tässä ratkaistaan myös kohtuullisella tavalla työntekijöiden ongelmat, jotka ovat rajat, tekevät itsensä työtä rajat ylittävissä olosuhteissa. Me pyrimme siihen, että otan huomioon komission, että nämä komissio, myös komissioneuvosto pystyvät hyväksymään tämän tekstin ensimmäisessä käsittelyssä. Kiitoksia. Euh, est-ce qu'il y a un représentant de la commission? Onko komission edustajia paikalla, jotka haluavat puheenvuoron? Yeah, uh, thank you, Chair. Uh, SO... Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten jo edellisessä kokouksessa sanoin, olemme erittäin kiitollisia tälle valiokunnalle sen tekemästä nopeasta työstä. Ja mekin toivomme, että yhteisymmärrys saadaan jo ensimmäisessä käsittelyssä, mikä onkin tärkeää kun ajatellaan asianosaisia kansalaisia, joihin tämä ää, asetus vaikuttaa. Kiitos. Merci. Euh, pardon. Encore? Vielä puheenvuoroja. Thomas Mann. Kiitoksia vielä tästä armosta. Antaa meille toinen puheenvuoro vielä. Olen Steinbrücken kanssa juuri puhunut ja tarkistus 18 on vedetty pois joten olen nyt verrannut tätä tarkistuksen 16 ja se ei ole ongelmallinen. Eli 17 on niin kuin 16, siinä ei ole mitään ongelmaa. Eli ei nyt sanoa raukeaa, jos hyväksytty, koska tämä on hyvin samantyyppinen kuin se, mitä sinä ehdotit, ja siksi puheenjohtaja halusin tämän ottaa esille. Sitten 29. 28 on lähinnä 29. Siinä on pieniä kielellisiä eroja. Mutta en nyt vedä tätä pois, mutta voidaan sanoa, että jos hyväksyt nämä tarkistukset, niin sitten asia on hoidettu. Eli minulla ei ole mitään ongelmaa tässä. Ja kiitoksia, että sain vielä ilmaista tämän jäsenille. Très bien, donc si je bien, vous... Siis ymmärrän, että vedätte tämän tarkistuksen pois ja pidätte niitä raukeamia, jos esittelen omat menevät läpi. Tämä tarkoittaa sitä, että teidän tarkistuksenne eivät ole niinkään kaukana tästä tekstistä kuin esittelen omat, joten saadaan hiukan tähän äänestyslistaan sitten esittelijä. Voitte lukata tämän keskustelun. Niin vielä sen verran, että täysistuntokeskustelussa tai valiokuntakeskustelussa jossakin vaiheessa pitää välttää tällaisia liian Mm, no, suuria keskusteluja. Sitten valiokunnassa, kun esittelijä viittaa sisäpiiriä asioihin neuvotteluista, niin ei kukaan täällä ei tiedä, mitä varjoesittelijät ja esittelijät ovat keskustelleet Tämä lainsäädäntö on kuitenkin sellaista, joka saattaisi olla vähän huolestuttavaa ja sitten olisi hyvä, jos jossain vaiheessa joku selittäisi kaikille kollegoille neuvotteluihin liittyvät panokset ja mistä oikein on neuvoteltu. Ei tietenkään mm, ovien takana tapahtuvia neuvotteluita, mutta kuitenkin yleisemmät suunnat. Joten Estra, voitko kertoa meille, mitkä ovat tällaisia tärkeitä kohtia neuvotteluissa, missä neuvoston kanssa esimerkiksi olisi ollut pientä viilausta tai mitä eri tahot tästä nyt ajattelevat neuvottelun jälkeen. Pyydän, että anteeksi, että palautan nyt pallon teille, mutta avoimuuden nimessä olisi hyvä, toimia näin, eikä vain kertoa, että saimme aikaan yhteisymmärryksen ja sopimuksen varjoistelijoiden kanssa. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě velice rád. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen tyytyväinen voidessani sanoa, että mikään, mitään merkittävää tässä ehdotuksessa ei ole muuttunut sen koomin, kun siitä ensimmäisen kerran keskustelimme tässä valiokunnassa, joten voin vain toistaa sen, minkä sanoin jo tuolloin. Ne tarkistukset, joita tänne on esitetty, ne voidaan jakaa oikeastaan kolmeen aiheeseen. Ensinnäkin kriteerit ja määritelmät. Siinä tapauksessa, että tietty henkilö ei toteuta, ei toimi vain yhdessä jäsenvaltiossa, vaan useammassa jäsenvaltiossa. Näissä tapauksissa tilanne on aika, aika mutkikas. Henkilö saattaa asua yhdessä jäsenvaltiossa ja tehdä työtä toisessa. Tai tämä sama henkilö voi tehdä työtä useammassa jäsenvaltiossa ja voi myös asua useammassa jäsenvaltiossa. Meidän ehdotuksessamme annetaan selkeät määritelmät siitä, mitä eri tapauksissa tehdään, ja tämähän tietenkin pätee erityisesti rajat ylittäviin työntekijöihin. Toinen alue, johon tarkistukset liittyvät, liittyy sen alueen määrittelyyn, jo, jossa ä, esimerkiksi lentoyhtiön miehistön toimipaikka sijaitsee, missä liiketoiminta varsinaisesti sijaitsee. Joten me olemme sopineet, että me olemme sopineet asiasta neuvoston kanssa ja Tämä tarkoittaa sitä, että turvaudumme niin sanottuun home base-kriteeriin, kotipaikkakriteeriin. Tämä tarkoittaa sitä lentokenttää, johon lentokoneen miehistö laskeutuu kaikkein usein, useimmiten, tai se paikka, jossa miehistö asuu. Sitten kolmas seikka, josta halusin puhua, ovat työttömyyskorvaukset niille henkilöille, jotka työskentelevät eri jäsenvaltiossa kuin missä asuvat. Mutta tämä pätee ainoastaan yksityisiin ammatin harjoittajiin. Eri maissa on tietenkin eri lainsäädäntöä jota sovelletaan sellaisiin henkilöihin, jotka työskentelevät itsenäisinä ammatinharjoittajina yhdessä jäsenvaltiossa, ja kun ovat lopettaneet työntekonsa tässä kyseisessä jäsenvaltiossa, palaavat omaan kotipaikkajäsenvaltioonsa. Ja nyt kysymys kuuluu, että minkälaisia työttömyyskorvauksia nämä henkilöt saavat, jos mitään, sellaisissa maissa kuin Belgia, Ranska, Kypros, Latvia, Portugali, ja UK ja muutamissakin muissakin maissa ei ole minkäänlaista työttömyyskorvausjärjestelmää, joka, jota sovellettaisiin itsenäisiin ammatinharjoittajiin, mutta tällaisia järjestelmiä puolestaan on tietyissä muissa jäsenvaltioissa. Olemme valinneet, olemme, olemme päätyneet tiettyyn ratkaisuun kahdeksi vuodeksi ja sen jälkeen muutamme tilannetta, jos se ei toimi. Olemme tavanneet puheenjohtajavaltion edustajia useankin otteeseen. Olemme tavanneet varjoesittelijöiden kanssa ja olemme heidän kanssaan selvittäneet erinäisiä asioita. Tämä lainsäädäntö on luonteeltaan sangen teknistä, ja siksi olen tyytyväinen siihen, että valiokunnan sihteeristön avulla olemme voineet valmistella sellaisen ehdotuksen, jota kaikki voivat tukea. Tämä on tavallaan teknistäkin lainsäädäntöä, mutta kun tässä tapasimme erityisesti puheenjohtajavaltio Tanskan edustajan, niin täältä takaa löytyy kyllä aika huomattavia lainsäädäntöön liittyviä haasteellisia kysymyksiä, joista päätetään, joten nämä keskustelut, joita olette käyneet, mahdollistavat sen, että päästään tähän tulokseen, joka tuntuu mistä aika myönteiseltä, koska siinä, siitä ollaan pitkälti yksimielisiä tältä pohjalta. Me huomenna äänestämme ja näin sitten täysistunnossa Käsittelemme tätä huhtikuussa ja todennäköisesti puheenjohtajavaltio Tanska saa sopimuksen aikaan omalla puheenjohtajakaudellaan, jos suunnitelmien mukaan edetään. Sitten kohtaan neljä. Ja annan puheenvuoron esittelijällemme Ines Syberille. Tutkitaan näitä kompromissitarkistuksia. Aiheena Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013. Ei sekä 2014 ilmoittelevat Euroopan parlamentin vaalit. Olkaa hyvä. Obrigada, senhora Presidente. Uh, em relação uh, às, às nossas, uh, ao nosso... Kiitoksia, puheenjohtaja. Aluksi meille on tullut yli 90 tarkistusta Ja kun kävimme keskustelua siitä, että voitaisiin laajentaa tätä vaikutusalaa ja keskustelimme tarkistuksista, saimme aikaan 11 tarkistusta, jotka mielestäni rikastavat tätä asetusta, koska siinä eritellään millaista merkitystä on syrjinnän torjunnalla. Ja tässä on viitattu myöskin kansalaisuuteen ja erityisesti korostetaan haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä. Tarkistuksissa myöskin korostetaan kansalaisten oikeuksia, myöskin sosiaalisia oikeuksia jäsenvaltioissa. Ne oikeuksia, jotka on taattava niille kansalaisille, jotka tulevat kolmasista maista ja jotka ovat saapuneet jäsenvaltioihimme laillisesti. Sitten toinen tärkeä kysymys, vaikkakaan se nyt ei ole ainoa, joka liittyy näihin tarkistuksiin, on se, että vapaan liikkuvuuden käsite on ymmärrettävä myöskin työhön liittyvänä syrjimättä, eikä sitä pidä käyttää siihen, että hankitaan halpaa työvoimaa ja epäsuoraa työvoimaa. Haluaisin kiittää vielä kaikkia poliittisten ryhmien edustajia heidän tekemästään työstä ja hyvästä yhteistyöstä. Olemme edistyneet paljon ja kiitoksia Myylen tämän valiokunnan sihteeristölle hyvästä työstä. Kiitos. Kiitoksia. Tänään edustan kollegaani Birgit Sippeliä, joka ei päässyt paikalle. Ja hänen nimissään haluaisin vielä kiittää lämpimästi esittelijää, joka mahdollisti sen, että löysimme kompromisseja, jotka me sosiaalidemokraatit myöskin voimme poikkeuksetta hyväksyä. Varjoesittelijöiden kanssa löysimme yksimielisyyden syrjimättömyyden osalta siitä, että tiedotetaan kaikkia kansalaisia heidän oikeuksistaan ja siitä, että pitää oikealla tavalla soveltaa EU-oikeutta. Myös sosiaalidemokraatit halusivat enemmän tukea ammattiyhdistyksille ja työntekijöille. Näitä voimme tukea. Mutta Birgit Sippel pitää vähän huonona sitä, että joissain asioissa kompromissit eivät ole yksityiskohtaisia, niin kuin hän olisi halunnut, ja olisi ollut hyvä, että olisi vähän tarkemmin katsottu mitä tarkoittavat haitallisessa asemassa olevat ryhmät ja miten niitä voidaan auttaa, ja myöskin romaniväestön ongelmat ja lähetetyt työntekijät. Näitä ryhmiä käsitellään aika pinnallisesti, mutta kuitenkin, kuten sanoin, me sosiaalidemokraatit voimme tukea kompromisseja, ja Birgit Sipelin nimissä haluaisin vielä oikein lämpimästi kiittää hyvästä yhteistyöstä. Ja, Berkersten Haakin. Niin, minäkin haluaisin kiittää Zuberia lämpimästi siitä, että hän on vetänyt tätä prosessia niin hyvin ja menestyksekkäästi. Ja hän on käsitellyt asiaa aivan oikealla tavalla. Tässä on puhuttu eurooppalaisesta kansalaisuudesta ja samanaikaisesti myöskin kansalaisten osallistumisesta. Ja sehän on monimutkainen aihe. Ja olemme katsoneet asiaa monilta kannoilta hyvin ammattimaiselta tavalla ja voin kertoa jopa 12 kompromissista. Ja tässä mielessä haluaisin vielä kerran kiittää esittelijää. Tämä on ollut erittäin tärkeää työtä. Tämä on, tämä on päätynyt hyvään lopputulokseen. Ja viestintä kansalaisille, se on kaikkein keskeisin asia ylipäänsä, koska meidän täytyy vahvistaa sitä, että eurooppalaiset kansalaiset tietävät näistä oikeuksista ja mahdollisuuksista, joita heillä on. Tällä hetkellä näin ei vielä ole. Eli meillä on tämä vastuu ja meidän täytyy ottaa tämä velvollisuus hymsyin vastaan. Kiitos. Madame Markin, puis Madame Papadopoulos. ja sitten Papadopoulos. Ähm, Kiitoksia. Aivan lyhyesti tästä halusin vain kiittää esittelijää erittäin hyvästä yhteistyöstä ja hiukan veumisen mm, jälkeen pääsemme lopputulokseen Tässä on varsin hyviä ajatuksia. Tämä on todellakin ennalta aktiivinen ennakoiva ja pyritään varmistamaan, että kansalaiset ovat tietoisia oikeuksista ja niin edelleen. Varmasti tämä on hyvä tilaisuus ja niin kuin edellinen puhuja sanoi, EU-kansalaisille ehkä paremmin myös ymmärtää, mitä hyötyä saattaa olla siitä, että on EU-kansalainen, mutta jälleen kerran onnittelut esittelijälle. Mielestäni olemme saaneet aikaan hyvä ja kohtuullisia kompromisseja. Kiitos. Merci. Kiitos. Puheenvuoron saa edustaja Papadopoulos. sitten McIntyre. I would like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijää tästä lausunnosta. Itse olen Libe-valiokunnan esittelijä. Ja itse asiassa suurin osa tarkistuksista on samalla linjoilla oman lausuntoni kanssa, mutta haluaisin ottaa esiin yhden asian, koska kuten tiedätte, ensi vuonna on unionin kansalaisuuden 20. vuosijuhlapäivä. Ja Euroopan parlamenttihan äänesti 15.12.2010 päätöslauselmasta, jossa puhuttiin Euroopan unionin perusoikeuksista ja tuolloin käytettiin sanaa kansalaisuus eikä kansalainen. Ja siksipä minun mielestäni tämän mietinnön otsikkoakin pitäisi muuttaa sen sijaan, että puhuttaisiin kansalaisten teemavuodesta pitäisi puhua kansalaisuuden teemavuodesta. Tämä on mielestäni tärkeä asia, koska mehän olemme keskustelleet tarpeesta parantaa kansalaisten tietoisuutta siitä, mitä kansalaisuus tarkoittaa. Ja me haluamme sisällyttää kaikki oikeudet, vapaan liikkuvuuden oikeus, syrjimättömän työnteon oikeus ja monet muutkin oikeudet jotka juontuvat tästä kansalaisuudesta. Joten pyytäisin ystävällisesti teitä ottamaan tämän asian huomioon ja pohtikaa tätä ajatusta muuttaa otsikko. Ja toinen seikka, johon, jonka haluaisin ottaa esiin. Tämän vuoden budjetti on vain miljoona äh, verrattuna siihen 27 tai 5 miljoonaan äh, muita eurooppalaisia teemavuosia varten, joten budjetti on hyvin rajallinen. Ja vaikka, vaikka me saisimme maailman parhaat lausunnot ja maailman parhaat mietinnöt, niin jos meillä ei ole rahaa, niin emme me voi toimia hyvin voidaksemme puolelle miljardille eurooppalaiselle tiedottaa heidän oikeuksistaan ja toisaalta niistä esteistä ja velvoitteista, joita heillä on Eurooppaamme kohtaan. Kiitoksia. Madame McIntyre. Thank you, Madam McIntyre. Um, puheenjohtaja. Minä huomaan, että jotkut ajattelevat, että miljoona ei ole paljon rahaa. Kuitenkin minä kyllä kysyn sitä koko ehdotuksen äh, sopivuuden kokonaisuudessa, kun tarkastellaan taloudellisia vaikeuksia, joita kautta Euroopan on, voisi ajatella, että vaikka Kreikassa, jossa kärsitään rajuista leikkauksista, tai Portugalissa työttömyys on aika huikealla tasolla, ehkä ihmisillä voitaisiin antaa anteeksi, jos he ajattelevat, että tämä on aivan turhaa ja irrelevanttia. Eikä tässä tunnusteta sitä, että minkälaista on olla kansalainen Euroopassa tänä päivänä. Joten kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, että meidän ei pitäisi käyttää rahaa ollenkaan tämän tyyppiseen asiaan tällaisena ajanjaksona. Mutta koska me <laughs> kuitenkin on, että rahaa tähän käytetään, niin mielestäni me missaamme myös mahdollisuuksia. Yksi asioista, joka tässä sur- tekee minut, minut surulliseksi, jotkut ovat minua kuulleet tästä aikaisemminkin, on, että me puhumme aina vain oikeuksista, mutta emme puhu vastuu velvollisuuksista ja oikeudet ja va- vastuut ovat saman kolikon eri puolia. Ja kun on kansalainen, niin silloin pitää ymmärtää myös velvollisuutensa siinä missä oikeutensa. Ja se tuntuu puuttuvan täysin tästä mietinnöstä. Sama vaivasi Libe-valiokunnan tekstiä. Olen myös sitä mieltä, että olemme menettäneet hyvän tilaisuuden tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, koska suurin osa ihmisistä on sitä mieltä, että he ovat tietyn maan kansalaisia, paljon ennen, jos ollenkaan ovat sitä koskaan mieltä, että olisivat myös Euroopan unionin kansalaisia. Mutta tärkeää tässä on rohkaista kansalaisuuteen. Ja minä pidän itseni brittikansalaisena tai te olette mistä tahansa maasta, niin kuitenkin kansalaisuus on jotain, mitä pitäisi rohkaista ja meidän pitäisi tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, että voitaisiin rohkaista sitä aktiivista, osallistuvaa, vastuullista kansalaisuutta. Ja minun mielestäni tämä koko mietintö, joka on saatu aikaan, on tavallaan menettänyt tällaisen mahdollisuuden. Kiitos. Monsieur Mann Kiitos. Herra Mann antoi tässä hy- äh, huono, huono esimerkki ja nyt huonon uudestaan puheenvuoron herra ja toisessa kertaa, ja niin sitten Thomas Mann. Ensin Becker. Äh, bitte um Verständnis. Ich wollte nur eine Niin halusin vain tehdä yhden huomion. Panimme merkille, että käännökset osittain ovat aiheuttaneet ongelmia. Me emme todellakaan ole tyytyväisiä käännöksiin ja tämä on käynyt esille myöskin muissa yhteyksissä ja meidän täytyy vähän puuttua tähän ja meidän täytyy selvittää, mistä tämä johtuu. Kiitoksia. Kiitoksia tästä kielestä kommentista, sitten Thomas Mann. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä keskustelussa saimme hyvän esimerkin siitä, miten parlamentti toimii hyvin. Eli varjoesittelijät käyttivät puheenvuoron ja täällä on nyt vierailijaryhmiäkin, ja meillähän on, joka haluavat ymmärtää tätä Euroopan toimintaa. Tämä on hieno juttu. Ja sitten toiseksi viestintä. No, tästähän on puhuttu paljon mietinnössä, ja on yritetty miettiä, miten voimme viestiä paremmin. paremmin. No, kaikki eivät tiedä, että meidän kokouksemme menevät internettiin, eli kaikki voivat meitä kuunnella. Eli kuka tahansa voi seurata parlamentin työtä. Eli voisi vaikka sanoa, että kuunnelkaa vähän, mitä valiokunnassa tapahtuu, miten me parlamentissa työtämme, ja mm, myöskin pitää tarkastella, miten me teemme työtä ja miten me ajattelemme. Eli se, mitä juuri on käsitelty, tämä on tärkeä aihe. Meillä on erilaisia kantoja, ja nyt varjoesittelijät ovat voineet tehdä yhteistyötä esittelijän kanssa, ja nyt lopuksi on löytynyt kompromissi, joka on kaikille erittäin hyvin hyväksyttävissä. Kuitenkin vielä yksi asia, jonka Becker mainitsi. Eli oikeudet ja velvollisuudet, te viittasitte tähän, ja monet kansalaiset eivät tunne kaikkia oikeuksia, joita heillä on. Miten voidaan näin ollen luoda eurooppalaista lisäarvoa? Miten voidaan luoda eurooppalaista julkisuutta, jos huomataan, että eurooppalaiset eivät edes tiedä, millaisia mahdollisuuksia heillä on käytössään? Eli miten tästä voidaan viestiä paremmin? voimme onnistua siihen, että tämä viesti, jonka haluamme välittää, menee perille ja sitten voidaan nähdä, että on hyvä, että on Euroopan unioni ja tätä monimuotoisuutta Euroopassa. Tämä on hyvä esimerkki hyvästä työstämme ja varmasti lopussa meillä on lopuksi sitten konsensus, joka auttaa meitä tässä työssä eteenpäin, riippumatta siitä, onko tähän varattu miljoona euroa. No kyllä se riittää ja sitten ensi kerralla voimme sitten todeta, että tämä toimi hyvin ja toivottavasti myöskin ystävämme ovat sitten puolellamme, jotka yleensä vastaavat näistä varoista. Silloin olemme onnistuneet hyvin. Siis, kiitoksia tästä mm, esittelystä. Sitten vielä saa lopuksi puheenvuoron. Obrigada, Sr. Presidente. Um, queria agradecer uh, as intervenções de, de tu. Kiitos, kiitän kaikkia osallistujia ajatuksista, jotka tulivat esille ja py- sanoisin, että kansalaisuus ei ole kaikki. Tässähän on tärkeä tämä sisältö, kansalaisuus tai kansalainen, sanana ei vielä mihinkään riitä. Me olemme samaa mieltä tästä aiheesta, että merkittävää on itse sisältö ja mitä sanojen takaa löytyy. Ja sitten vielä tiedottamisen merkityksestä ja miten tietoa välitetään, niin tarkistus esityksessä todetaan juuri näin, että on tällaisia haavoittuvaisia ryhmiä, joiden oikeudet tunnustetaan niissä maissa, joissa he elävät, ja sitten mutta he eivät välttämättä aina tiedä, miten käyttää kyseisiä oikeuksia. Siksi me uskomme, että meidän pitää antaa Äh, aktiivisesti tietoa erityisesti haavoittuvaisille ryhmille ja kertoa heille suoraan. Meillähän ovat tekniset välineet käytössä, mutta, e, e, mutta tämä ei ole ainoa väylä. Kiitoksia. Äh, Kiitoksia. Mitä tulee Rova Papadopoulon ehdotukseen, te varmaankin voitte tästä vastuuvaliokunnassa muuttaa tarvittaessa otsaketta tarkistukset, joita sain esiteltä, niin sieltä ei ole mukana, mutta ehkä tässä valiokunnassa ei vastusteta, etteikö voitaisiin toimia kansalaisuudesta Felip Gonzalesin hengessä, joka tämän ajatuksen aikana lanseerasi. Sitten me äänestämme mietinnöstä aineslaususta huomenna ja näin kansalaisvapauksien valiokunnassa saatte meidän lausuntomme sitten käsiteltäväksi. Sitten kohtaan viisi. Annan puheenvuoron Marian Haakinille aiheena valtioiden rajat ylittävän vapaaehtoistoiminnan tunnustamista ja edistämistä EU:ssa. Esittelijä, olkaa hyvä. Voitte estää näitä kompromissitarkistuksia. Thank you, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä erittäin hyvästä yhteistyöstä. Tämä oli aika Tämä nyt ei ole kauhean kiistan alainen. Haluaisin esit- sanoa muutaman sanan näistä kompromissitarkistuksista. Olin sitä mieltä muutenkin, että suurin osa tarkistuksista olivat hyvä korsi tämän tekstin keossa, joten tarkoitukseni on ottaa ne huomioon kyllä. Ja olen sitä mieltä, että tarkistuksessa E jossa puhutaan siitä, että vapaaehtoistyö ei saa olla tavallisen palkkatyön vaihtoehto. Se on kyllä parantunut kompromississa entisestään. Ja mitä tulee kompromissitarkistukseen F, niin vaikka me pyydämmekin, että komissio tukisi näitä aloitteita, niin haluamme, että ennen kaikkea parannettaisiin ja laajennettaisiin olemassa olevia aloitteita. Ja tulisi myös sisällyttää tänne se ajatus, että tähän tulisi ottaa mukaan useampia osallistujia. Se parantaa tätä. Kohdassa H pyydetään komissiota tekemään kaikkensa rajat ylittävien hankkeiden osalta, ja jäsenvaltioidenkin täytyy pohtia, mitä itse voivat tehdä jäsenvaltioiden sisällä. Ja sitten kompromissi I, siinä puhutaan rajat ylittävän vapaaehtoistyöjärjestöjen verkoston perustamista, ja minä hyväksyn kyllä tämän ehdotuksen. Ja uusia kontaktipisteitä tulisi perustaa ainoastaan siellä, missä niitä ei jo valmiiksi ole, ja olemassa olevia rakenteita tulee koordinoida. Ja sitten vielä pari kommenttia yksittäisistä tarkistuksista. Kuten sanoin, niin kaikkia en voi eri syistä hyväksyä. E, muun muassa siitä, että ne ovat katettuina jo kompromississa. Puhuin täällä Ronselin kanssa ja me hyväksymme kaksi hänen tarkistuksistaan. Ne ovat, niihin e, liittyy suulliset tarkistukset ja toivon, että se hyväksytään. Muut tarkistukset mainitsen ne nopeasti. Ensinnäkin 39.40, niissä puhutaan Euroopan taitopassista. Minä en voi hyväksyä niistä kumpaakaan koska eurooppalainen taitopassi on asia, jota ei ole vielä olemassa. Me odottelemme, että komissio tekee ehdotuksen siihen liittyen, ja yhdessä näistä tarkistuksista, tarkistuksissa puhuttiin, että se kehitettäisiin eurooppalaiseksi vapaaehtoispassiksi, mutta en voi hyväksyä näitä. Sitä paitsi sen pitäisi mennä toisin päin joka tapauksessa. Sitten 52 tarkistus. En hyväksynyt sitäkään siitä yksinkertaisesta syystä, että siinä ehdotetaan eurooppalaisen vapaaehtois cetera, perustamista. Tällainen on jo olemassa, joten jollei tähän liity jonkinlaista suullista tarkistusta, niin siinä ei olisi oikeasti, oikeastaan kauheasti järkeä. No, jätän tämän tähän. Jos kollegoilla on vielä lisäkommentteja tai muita ehdotuksia, niin antaa palaa. Haluan kiittää teitä kaikkia. Tämä oli aika helppo työ. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia. Sitten Alvaro Unzoli ja sitten e, edustaja Jaakonsaari. Merci madame la présidente et anch'io. Kiitoksia. Minäkin onnittelen esittelijä Harkia erittäin hyvästä työstä ja erityisesti siitä, että hän on ollut hyvin valmis tekemään kompromisseja. Huomennahan me äänestämme lausunnosta ja siinä katsotaan sitten vapaaehtoistyötä ja miten sitä arvostetaan. Muistuttaisin vielä, että lähes 100 miljoonaa Euroopan kansalaista on mukana joka vuosi vapaaehtoistyössä. Vapaaehtoistyö edustaa perusarvoja Euroopassa, oikeutta, solidarisuutta ja kansalaisuutta. Nämä ovat arvoja, joita olemme korostaneet erityisesti tässä mietinnössä. 2011 vapaaehtoistyön vuosi päättyi erittäin myönteisissä merkeissä ja näin komissio on voinut tehdä yhteis- yhteenvedon tästä vapaaehtoistyöstä Euroopassa ja miten se on vaikuttanut yhteiskuntaan. Lausunnon teksti puhuu vapaaehtoistyöstä, joka vaikuttaa suoraan Euroopan unionin poliittisiin tavoitteisiin, eli sosiaaliseen osallistumiseen, työllisyyteen, koulutukseen, taitojen edistämiseen ja kansalaisuuden edistämiseen. Tällä hetkellä vielä Kuten tiedämme, ei ole oikeudellisia puitteita vapaaehtoistyölle. Ja nämä taidot, joita hankitaan, niitä ei aina riittävästi tunnusteta vapaaehtoistyössä. Eli meidän pitäisi paremmin hoitaa nämä esteet pois tieltä. Minun ryhmäni tukee kaikkia kymmentä kompromissitarkistusta. Ja meilläkin on kaksi suullista tarkistusta, tarkistuksiin 32 ja 36. Lausunnossamme arvioimme myönteisesti koko mietintöä, vaikka siellä on muutamia hämmentäviä kohtia joltain kollegoilta on tullut kantoja. Esimerkiksi emme ole samaa mieltä siitä kritiikistä, jota on puhut, liittynyt tähän eurooppalaiseen taitopassiin, ja tuemme komission ehdotusta, että kaikki hankittu kokemus ja taidot vapaaehtoistyössä voitaisiin ottaa mukaan tähän samaiseen passiin. Eli uskon, että tämä voidaan taata rajat ylittävällä tavalla, kun kyse on henkilökohtaisesta kokemuksesta. Ja näin jokainen kansalainen voi hankkia näitä taitoja vapaaehtoistyön kautta. Ja haluaisin vielä kiittää esittelijää. Kiitoksia. Madame Jakonsari. Ja mm, esittelijä Harkin sanoi, että tämä oli helppo. Niinhän oli. Olemme laajasti samaa mieltä, että varsinkin väestön ikääntyminen ja talouskriisi merkitsevät sitä, että vapaaehtoisuus voi yhtenä muotona vastata näihin haasteisiin, mutta tässä on kuitenkin muistettava selvästi se, että, että vapaaehtoistyöllä ei korvata työpaikkoja. Ja vaikka vapaaehtoisilla on oma vastuunsa, niin oikeaan työhön täytyy aina palkata työntekijä ja hänellä on maksettava palkkaa. Eli palkkatyötä ei vapaaehtoisuudella voi eikä saa koskaan korvata. Uskon, että väestön ikääntyminen kyllä tekee vapaaehtoistyöstä, tekee vapaaehtoistyöstä oikean renesanssin koko ajan on muistettava, että, että asiantuntijoita, asiantuntevia työntekijöitä on aina riittävä määrä myös vanhustenhuollossa ja erityisesti siinä. Toisin sanoen, että koulutetut ihmiset ovat vapaaehtoisten henkilöiden apuna. Tuemme näitä kompromisseja ja kannattaisi miettiä myös sitä, että millä tavalla nämä EUn teemavuodet voitaisiin nähdä kokonaisuutena ja jatkumona, että ne voitaisiin enemmän nivoutua toisiinsa. Esimerkiksi eh, ei niin, että johonkin asiaan kiinnitetään huomiota vain yhtenä vuonna, vaan että tämä vuosi, joka aktiivisen ikääntymisen teemavuosi, ottaisi vahvasti huomioon se, mitä tässä vapaaehtoisvuoden aikana on saatu aikaan. Eh, valtioiden rajat ylittävässä vapaaehtoisuudessa ollaan kyllä varmasti vähän varmasti vasta alkulähteillä. Uskon, että vapaa liikkuvuus vain lisääntyy ihmisten uskaltautuessa myös vapaaehtoistoimintaan toiseen maahan. Tämä on tärkeä ja henkisesti rohkaiseva mietintö, johon voi yhtyä. Merci. Je... Kiitoksia. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, annan puheenvuoron uudestaan esittelijällemme. Thank you, madam. Just... Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti pari kommenttia tästä tai Euroopan taitopassista. Se on, löytyy kompromisseista ja myös ottaisimme tähän mukaan viralliset ja epäviralliset mm, pätevyydet. Sitten 39.40 tarkistuksessa tehtiin sellainen kommentti, että erityisesti 40, että osana eurooppalaista taitopassia meillä on myös tämä vapaaehtoiskortti, siis tässä on, nämä on ihan toisin päin. Olen samalta rouva Saaren kanssa siitä, että näitä teemavuosia pitäisi linkittää toisiinsa. Ja aktiivisen ikääntymisen vuoteen liittyy joukko aloitteita, ohjelmia, kuten Menias ja kansalaisten Eurooppa ja niin edelleen, jotka voidaan erityisesti kohdentaa myös vanhempaan väestöön ja vapaaehtoistyöhön, joten yritämme nähdä nämä yhteydet, että me vain lopeta tiettyä teemoita, kun se varmasti päättyy. Ja kiitän vielä kaikkia tästä keskustelusta. Kiitoksia. Tältä pohjalta äänestämme kompromissitarkistuksista huomenna. Näin kulttuuriasian valiokunta voi ottaa huomioon meidän lausuntomme. Sitten siirrytään kohtaan kuusi. Esityslistallamme tässä on pohjana Jutta Steinrykin mietintö sosiaalisia muutoksia ja innovaatiota koskeva Euroopan unionin ohjelma. Nyt voimme keskustella Eeri me kanssa, jota nyt en vielä salissa tässä vaiheessa näe. joten ehkä keskeytämme hetkeksi kokouksemme, jotta puhujat ehtivät paikalle. Si chacun veut bien rejoindre euh, sa... Jos istuisitte paikoillenne, pyydän. Nyt varmasti voimme jatkaa. si nos invités veulent bien prendre place, nous allons pouvoir commencer l'audition. Pyydän istumaan, jotta voimme alkaa tämän kuulemisen. Tässä mm, suuressa neuvottelukokonaisuudessa koskien vuosittaisia rahoitusnäkymiä monesta rahoituskehyksestä. Tämä on yksi tärkeä teksti, josta meidän valiokuntamme laati mietinnön Jutta Steinrukin johdolla. Kyseessä on Euroopan äh, sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskeva Euroopan unionin ohjelma. Ehdottaisin, että esittelemme saa ensiksi puheenvuoron ja sen jälkeen vieraamme saavat noin kymmenkunta minuuttia aikaa esittääkseen oman järjestönsä kannan. Esittelijä, te saatte puheenvuoron. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä minikuuleminen antaa meille mahdollisuuden keskustella ensimmäistä kertaa eri sidosryhmien kannalta. Ja haluan toivottaa heidät tervetulleeksi. Meidän täytyy tänään vielä keskustella näistä ja ensi viikolla saamme sitten käännöksiä. Me olemme jo kaksi kertaa kokoustaneet varjoesittelyiden kanssa ja me olemme jo etukäteen siirtyneet oikeaan suuntaan ja yhteiseen suuntaan. Ja nyt voimme keskustella vielä, missä on parantamisen varaa. Täytyy myöntää, ja myöskin varjoesittelijöille oli sama asia mielessä, Eli olen lukenut tämän asetusehdotuksen moneen kertaan läpi ja mielestäni sieltä puuttuu edelleen tämä näiden kolmen ohjelman yhdistämisestä syntyvä lisäarvo, koska nämä ovat hyvin erilaisia ohjelmia ja niillä on hyvin erilaisia tavoitteita. Tiedän tietysti, että komissio haluaa yksinkertaistaa työtä ja hallintoa, mutta siitä huolimatta me emme työssämme saa unohtaa lisäarvoa kansalaisillemme. No sitten tämä otsikko. Komissio on puhunut tästä ohjelmasta hyvä, innovaation hyväksi, mutta mitä tämä tarkoittaa? Tämä voi tarkoittaa kumpaa vain. Eli yhtäältä se voi tarkoittaa sitä, että on enemmän sosiaalisia oikeuksia, enemmän sosiaalista Eurooppaa, mutta se voi myöskin tarkoittaa oikeuksien vähentämistä ja sosiaalioikeuksien heikentämistä. Eli myöskin huomasin, että komission ehdotus on aika epämääräinen ja epäkonkreettinen monilta osin. Ja komissio on jättänyt hyvin paljon liikkumavaraa näiden hankkeiden muotoitumiselle. Eli ne pitäisi muotoilla hiukan täsmällisemmin. Mutta no sitten köyhyyden torjunta, paremmat työolosuhteet, sosiaalinen osallistuminen. No, tässä nyt ei ole oikein käsitelty näitä. Tästä puuttuvat vielä työmarkkinaosapuolet, kansalaisjärjestöt, ohjelman täytäntöönpano. Sehän on tärkeä osa kuitenkin kaikkea tätä. sitten pyytäisin, että sidosryhmät tekisivät huomioitaan sen suhteen, mitä mieltä he ovat tästä minun alustuksestani, mitä he ovat mieltä näiden hankkeiden yhdistämisestä, missä he näkevät lisäarvoa. Asiantuntijat ovat käsitelleet näitä asioita jo vuosikausia ja ehkä minua paremmin he näkevät tämän tilanteen ja En tiedä, onko meillä sitten ehkä jälkikäteen, tai jälkeenpäin vielä aikaa, ja jos komissiolla on aikaa, niin haluaisin esittää vielä komissiollekin pari kysymystä, mutta ne vasta sitten myöhemmin. Euh, alors, je donne tout d'abord la parole à monsieur. saa ensin Conny Reuter, joka on sosiaalisen foorumin johtaja. Mutta voisi tietysti puhua yleisluonnonminkin, yleisemminkin tästä rakenteesta, eikä vain tästä edistyspuolesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti tästä kutsusta. Pyydän anteeksi sitä, että tulin hiukan myöhässä. Niin, yleiset huomiot. Yleensä kun yhdistetään eri ohjelmia, niin on sellainen uvaara, että ei edistetä, mutta EURES ja muut vastaavat ovat sellaisia Euroopan tason ohjelmia, jotka ovat olleet menestyksekkäitä. Ne ovat myötävaikuttaneet köyhyyden torjumiseen, epätasa-arvon torjumiseen ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen. Tämä pätee erityisesti progressiin. Tätä ei tule aliarvioida. Eli meidän täytyy tukea vahvasti näitä organisaatioita, jotka työskentelevät tällä kentällä alueella, koska Euroopassahan me käymme keskustelua siitä, että mitä, mikä on sosiaalivuoropuhelun ja kansalaiskeskustelun tarkoitus. Euroopan unioni on sitoutunut kansalaiskeskusteluun. No, keskustelu keskustelun tähden on tietysti ihan kiva, mutta se tarvitsee myös tukea kansallisella, alueellisella, paikallisella elolla ja, tasolla ja myös Euroopan tasolla täytyy auttaa täytäntöön panemaan mm, näitä tavoitteita. Meillä on sosiaalinen social platform, sosiaalinen foorumi, joka kattaa 40, yli 40 verkostoa tai organisaatiota. Meillä on COFAS-verkosto, Solidar on syrjintää torjuva organisaatio, köyhyyttä torjuva sellainen – osallistamista edistävä organisaatio, ja meillä on kaikenlaisia organisaatioita, jotka ovat muun muassa sosiaalisten palveluiden tarjoajia, koska ilman sosiaalisia palveluita me emme voi saavuttaa tavoitteitamme. Bob Dylan vuonna 1967 67 lauloi, että ajat ne muuttuvat, ja kyllähän ne muuttuvatkin. No, nyt meillä on uusi Lissabonin sopimus, josta ei enää neuvotella, vaan se on jo olemassa. Haluaisin muistuttaa teitä myös vuoden Eurooppa 2020 strategiasta sen tavoitteista. Joskus kansalaisjärjestöissä me sanomme, että olisi hyvä, jos tämä 2020 strategia voitaisiin rehabiloida. Sitä usein paljon puhutaan, mutta pitkälti siinä on kyse vain fiskaalisesta konsolidaatiosta. Jos me haluamme todella ymmärtää tämän ohjelman ja tämän työn, niin täytyy myös muistuttaa 2020 strategian tavoitteista, konkreettisista. Täällä tuskin tarvitsee muistuttaa teitä äh, siitä, kuinka äh, tärkeitä kriisin ja äh, budjettikurin sosiaaliset seuraamukset ovat. Mutta juuri näiden vuoksi me tarvitsemme tällaisia tavoitteita ja ohjelmia, koska epätasa-arvo lisääntyy. Ja nimenomaan komissio omassa raportissaan, joka esitettiin, tehtiin joulukuussa, joka koski työllisyyttä ja sosiaalista kehitystä. Siinä, puhu, siinä esitettiin faktoja ja lukuja, jotka eivät todellakaan ole tulkinnanvaraisia. Katsokaa faktoja, katsokaa lukuja ja näette, että tasa-arvottomuus, epätasa-arvo lisääntyy kaikkialla Euroopassa. Jos nämä kolme ohjelmaa nyt yhdistetään, mutta ei samalla puhuta ohjelmien laadusta, niin hyvä, mutta jos tämän yhdistämisen seurauksena on kaiken heikentyminen, niin silloin me emme kyllä sitä voi puolustakaan. Konkreettisesti, mitä olemme mieltä tästä ehdotuksesta, joka on edessämme? Sanoisin, että tarvitaan vakaa rahoitusasetus, joka pyrkii torjumaan köyhyyttä ja edistämään sosiaali, sosiaaliturvaa ja sosiaalista osallistamista. Siksi me haluamme näitä edistävät ohjelmat, jotka ovat erillään kuitenkin työllisyys prioriteeteista. Jotkut ovat sanoneet, että työllisyys on paras keino torjua köyhyyttä. No toki laadukkaan työpaikan tarjoaminen ihmisille on hyvä keino, mutta ei ole ainoa keino. Ja erityisesti kansalaisjärjestöt tietävät, kuinka Tarvitaan ohjelmia auttamaan niitä, jotka eivät ole työmarkkinoilla, mutta joiden taitoja tulisi parantaa, jotta voisivat päästä. Siksi me ehdotamme, että tällainen yleinen sanamuoto kuin sosiaalipolitiikka, mm, siihenhän liittyy liittyy se riski, että se kääntyy eri tavalla eri kielille, eikä sitä edes ymmärretä välttämättä kauhean hyvin. Ja siksi se tulisi mielestämme korvata sanamuodolla sosiaaliturva ja osallistaminen, tai sosiaalinen suoja ja osallistaminen. Ja me korostaisimme myös sitä, että kansalaisjärjestöjen tulisi olla mukana näissä ohjelmissa niiden koko elinkaaren ajan. Haluaisin antaa teille kolme, esittää kolme konkreettista ehdotusta. Haluaisimme, että erityisesti e- edistettäisiin sosiaalisuojaa ja torjuttaisiin syrjäytymistä erillään työllisyystoimista, koska nythän meillä on useita miljoonia ihmisiä, jotka ovat köyhyyden uhassa. Me tiedämme, mitkä ovat 2020 strategian tavoitteet, ja pari, jokin aika sitten me olimme tyytyväisiä siihen, että sosiaalirahasto tunnusti myös köyhyyden torjumisen ja osallistamisen tavoitteeksi, joten ei, näitä asioita ei pitäisi unohtaa, kun uusista ohjelmista puhutaan. Kuten sanot, sanoin jo, niin olisi hyvä, että tämä sosiaalipolitiikka-termi korvattaisiin sosiaalisuoja- ja osallistamistermeillä – ja köyhyyden torjumisella, koska tämä sosiaalipolitiikka on aika vaikea tulkintainen, hankala tulkintainen. Ja on myös pohdittu sitä, oli, olisiko sellainen riski näiden kolmen ohjelman yhdistämisessä, yhdistämisessä että jotain menetettäisiin. Ehkä tämä Progress-ohjelma, joka edeltää näitä muita, e, johon osallistui monia kansalaisjärjestöjä, ovat käyttäneet tätä sanamuotoa. E, jotkut ovat siis sitä mieltä, että se on syytä säilyttää. Kolmas seikka, kuten jo sanoin, niin kyse on kansalaisyhteiskunnan järjestöjen osallistumisesta ja minä tässä istun kollegani vieressä, joka edustaa ammattiliittoja. Me kokoonnuimme 12 Justus Lipsius-rakennuksen edessä. Me osoitimme mieltä budjettikuritoimia vastaan, emmekä me tässä mitenkään kilpaile ammattiliittojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Meidän, me täydennämme toisiamme, eikä olisi mitään järkeä rajoittaa rajoittaa ohjelmaan osallistumista niin, että vain työmarkkinoiden osapuolet voisivat siihen osallistua. Kyllä myös kansalaisryhmät ja eri muut, siis kansalaisjärjestöt ja muut ryhmät voisivat mielestäni siihen osallistua, jotta saataisiin hyviä tuloksia, voitaisiin oppia toinen toisiltamme ja voitaisiin edistyä siinä, mitä kutsumme sosiaalisiksi innovaatioiksi. Täällä on aika paljon tällaisia yleisluonteisia termejä, sosiaalinen innovaatio, fantastinen termi. Kuulin siitä ensimmäisen kerran vuonna 1986, siitä puhuttiin silloin Ranskassa ja edelleenkin innovoimme kansalaisjärjestöt joka päivä itse asiassa innovoivat, mutta meidän täytyy mm, tehdä selvä siitä, mikä on sosiaalisen kokeilun ja sosiaalisen innovaation, sosiaalisen yrityksen ja niin edespäin välillä. Kaikkia näitä termejä löytyy komission tekstistä. Olisi hyvä, jos voisimme edesauttaa sel- selkeyttä terminologiassa. Kansalaisyhteiskunta tarvitsee myös rahaa, rahoitusta. Kansalaisjärjestöjen rahoittaminen on kaikkea muuta kuin hyvään tekeväisyyttä. Se tarkoittaa sitä, että annetaan keinot täyttää ne tarpeet, joita julkinen hallinto ei täytä. Ja jotta voitaisiin torjua syrjäytymistä, ja syrjimistä. Tämä on yksi sosiaalisten kansalaisjärjestöjen tehtävä. Ja lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, artikla 11 Lissabonin sopimuksesta. Se koskee kansalaiskeskustelua. Meidän mielestämme olisi hyvä, ja tämä on viimeinen diaani, olisi mukavaa, jos voisimme saada vakaan rahoitusasetuksen, joka sitoo, sitoo Euroopan unionin tukemaan köyhyyden torjuntaa ja sosiaalista yhteiskunnallista osallistamista. Siksi me olemme tehneet muutosehdotuksia tähän eurooppalaiseen sosiaalista muutosta ja innovaatiota koskevaan ohjelmaan, joka kestää vuodesta 2014 vuoteen 2020, koska jos on muutoksen aika, se on nyt. Meidän täytyy torjua köyhyyttä ja syrjäytymistä ja lisätä laadukasta työllisyyttä. Mm, merci. Kiitoksia. Tämä tällainen yleisluotoisempi Ehkä voitte vastata sitten tarkemmin kysymyksiin esimerkiksi tästä edistyspuolesta ja miten aiotte uudistaa toimintaa. Sitten seuraavaksi Eures puolesta puheenvuoron saa Rova Claude de Nachtergall edustaa AY-liikkeitä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kutsusta EAYlle tulla käsittelemään tätä komission ehdotusta ihan niin kuin tietenkin, niin mekin pohdimme sitä, mitä lisäarvoa tästä ehdotuksesta on. Tämä liittyy mm, monivuotisen rahoitus, rahoituskehyksiä, ja nyt yritämme sitten pikkuhiljaa saada näitä tietoja. Ja sitten komissio myös lopulta ehdotti tämän ehdotuksensa. Mitä hyviä puolia tähän lähestymistapaan liittyy. Me emme tätä itse täysin kyllä ymmärrä, mutta erityisesti meitä puhuttelee se, miten käytetään sanaa sosiaalinen innovointi ja haluaisimme tietää, mitä tämän sosiaalisen innovoinnin takaa oikein löytyy. Tietysti ensimmäinen asia, jota käsittelemme EAYssä ja tästä on laadittu myös tutkimus vuonna 2009, mi, mi, mitä tällä sosiaalisella innovoinnilla tarkoitetaan tai mitä me ainakin sitä tarkoitamme, koska joitakin rinnakkaisia keskusteluja käydään, erityisesti akateemisessa maailmassa, ja he, siellä haluttaisiin tavallaan puhdistaa pöytä sosiaalista edistyksestä tai tavallaan mennä taaksepäin. Ja viimeksi kun EAY tapasi Euroopan keskuspankin edustajia, niin hänen, tai eduspankin, niin hänen mielestään Euroopan sosiaalinen malli on tavallaan aikansa elänyt. Meidän pitää todellakin nyt keskittyä keskittää keskustelua haasteisiin ja niin kuin Koni Reuter sanoi, joka oli meidän kanssamme täällä eh, mielenosoituksessakin Brysselissä, kun oli eurooppalaisen toiminnan päivä, niin tässä kannattaa aina muistuttaa meidän arvoistamme. Se liittyy myös ohjelmiin, budjetteihin, ohjelmiin, joita mm, to, mm, su, EU laatii. Sitten vielä hiukan erityisemmin tähän ohjelman. Ja to, toinen tällainen tärkeä kohta, kumppanuuskäsite. Kun asiaa ajatellaan vaikka rakennerahastojen yhteydessä, tätä pitäisi tietysti vahvistaa, kun keskustellaan Euroopan sosiaalirahastosta ja yleisemmin puhuttaessa tästä yleisasetuksesta, niin pitäisi pyrkiä vahvistamaan ainakin ehdotuksissa, vaikka tästä nyt keskustellaankin vasta neuvostossa. Tässä ei ole määritelty varsinaista kumppanuutta, ei Progress eikä Eurospuolellekaan, vaikkakin mainitaan työmarkkinaosapuolet sentään. Hyvä juttu. Olennaista on, että tämä periaate on selkeästi mukana ohjelmassa – jos se jatkossakin on esillä ehdotuksen muodossa. Ja toisaalta, mm, mitä tulee erityisesti tähän EURES-puoleen, meillä on joitakin korostettavia asioita. Minulla oli onni työnsäni työni puolesta seurata EURES-toimintaa vuodesta 2009, joo, ja silloin aikanaan ay me pyysimme, koska kerran komissio oli ehdottanut toimistojen tar- äh, tarkoitettu eri yrityksen vastaan pyysimme tällaisia sosiaalisia ää, äh, yhteyspisteitä. Tuloksena saatiin tämä suuri EURES-verkosto. Ensimmäiset kumppanit olivat työllisyysviranomaiseen ja sitten saatiin aikaan trajektorit EURES-verkosto, nyt meitä on 21, ja sitten a, mukana ovat työmarkkinaosapuolet, samoin tutkimuskeskukset. Voisi palata tähän jatkossakin, mutta huolimatta Euroopan parlamentin varsin selkeästä kannasta on nyt menty taaksepäin, mitä tulee sille, paikalle, joka kuuluu työmarkkinaosapuolelle näitä tässä yhteydessä. Ja samoin rajat ylittävät EURES-verkostolle. Tässä tärkeä siis on kumppanuus. Sitten tässä ehdotuksessa, globaalissa ehdotuksessa, EUREShan ei ole mikään tai on tavallaan kaksi verkosta. Tässä on kaksi ehdotusta, toinen on varsin hyvä, siis tulevaisuus Euroopan sosiaalirahasto, jonka tehtävä on edistää työllisyyttä ja liikkuvuutta ennen kaikkea, ja, mutta tähän liittyy myös Euresin toiminnan vahvistaminen ja tässä puhutaan myös rajatulta kumppanusta, joka on meille tärkeä. Tämä on plussaa, koska tähän liittyy periaatteena kumppanuus, joka on selkeästi mukana Euroopan sosiaalirahaston teksteissä ja sitten on näitä seurantakomiteoita ja tällaista automaattista osallistumista. Ja näin voidaan vielä vahvistaa eurosneuvonantaja. He ovat erikoistuneet työmarkkinakysymyksiin. sen neuvontaan myös tämä vuodesta 1994. Tämä koskee sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä, verotuksellisia asioita myös, työoikeuskysymyksiä, kun työntekijät kiertävät EUn alueella. Tämä on myös yksi prioriteettikysymyksistä EU e 2020 strategiassa vahvistaa liikkuvuutta. Meille tärkeää on, että tässä, tämän ohjelman puitteissa, jota nyt ehdotetaan, tässä on eurospuoli, mutta tämä liittyy myös eurooppalainen koordinaation puoli. Se on tärkeää, mitä ajatellaan tietopankkeja, komission koordinaamia kokouksia, tietopankkista saa tietoja työllisyydestä, työolosuhteista ja myös koulutuskysymyksistä. Ja näitä neuvontapisteitä tai tällä hetkellä 500. Se, missä tämä ei mene kovinkaan hyvin, on tämä, miten nämä kaksi puolta sovitetaan yhteen. Miten tämä oikein aiotaan toimia käytännössä? Tämä tuntuu hiukan epäselvältä. Sitten sama koskee budjettia. Tämä on tavallaan ydinkysymys aina, kuinka paljon rahaa on käytössä. Komission ehdotuksen mukaisesti koko tämänhetkinen budjetti josta on erityisesti äänestö joka, joka vuosi parlamentissa, niin kaikki varat käyttäisiin täysin tätä koordinoita, Euroopasta koordinoita varten, eikä sellainen käy. Tätä ei voida mitenkään hyväksyä, varsinkin kun tällä hetkellä ongelmat budjetissa aiheuttavat, että AY ja työmarkkinaosapuolten toimintaehdotukset hylätään suoralta kädeltä projekteja käsittelevissä komiteoissa. Tämä on tärkeä kysymys ja pyydämme tästä selvennystä, mutta vastustamme myös sitä, että koko Eurosver, Eures-verkko, siis se mikä tätä kuuluu Euroopan sosiaalirahasta, otettaisiin tähän ohjelmaan mukaan. Meidän sisäisten keskustelun mukaisesti me pidämme parempana, että koko EURES otettaisiin Euroopan sosiaalisen rahaston kanssa yhteen. Tästä täytyy sitten miettiä erilaisia mekanismeja, koska Euroopan sosiaalinen rahasto ei voi rahoittaa eurooppalaisia hankkeita, mutta nämä teknisiä yksityiskohtia, poliittisesti tämä on, on paljon tärkeämpää löytää ratkaisuja Tämä on tärkeä periaatteellinen ongelma, siis Euresin rooli rajoitettavassa kumppanuudessa. Niin kuin sanoin, tämä ei kyse ole vain äh, julkisesta sektorista työllisyyskysymyksessä, vaan myös työmarkkinaosapuolista ennen 2002 vuotta. Tämä oli erityinen tehtävä Euresille. Piti vahvistaa sosiaalista vuoropuhelua. Sitähän on kuitenkin jatkettukin vaikka tätä ei tekstiä löydykään, niin kyllä tällaista keskustelua edelleenkin käydään. Ja se on tärkeä kysymys myös rajat ylittävissä kysymyksissä ja toimituun työllisyysviranomaisten kanssa. Ja varmasti tiedättekin, että Eurasverkosto on, on yhä enemmässä määrin auki yksityisille työllisyyspalveluille ja sitten kun näkee tämän ehdotuksen, niin täällä puhutaan työllisyyspalvelusta. Ei puhuta enää yksityistä eikä julkista yhtäkäs mitään. Tämä on todellakin ratkaisevan tärkeää, että puhutaan julkisesta työllisyys mm, toiminnasta. No, ehkä valvonta olisi huono sana, mutta pitäisi tavallaan määritellä, miten nämä yksityiset työllisyyspalvelut hoidetaan. Se raamittaa tämä selkeästi. Näitä kohtia halusin korostaa. Ja yhdyn Koni Reuterin siinä, mitä hän sanoi progress-puolesta. Progress siinä muodossa, kun sitä on käytetty, koska siinä on ensin entisiä sosiaalisia budjettikohtia mukana ja itse asiassa me työmarkkinaosapuolet, ay edustajat, me emme edes voineet käsitellä näitä tasa-arvokysymyksiä, liikku- vapaasti liikkuvuuteen tai koulutukseen liittyviä kysymyksiä. Niin, tämä voisi olla lisäarvoa tuova tekijä, mutta jos se saataisiin mukaan. Sitten mitä tulee tähän kolmanteen osuuteen, joka on todellakin tärkeä myös, niin tässä kohtaa te näemme yhteyden siihen, mitä saatiin aikaan rakennerahastojen yhteydessä. Näitä on kutsuttu Jeremiksi, Jasperiksi ja muiksi, jotta voitaisiin oikein rahoittaa PK-yrityksiä, jopa mikroyrityksiä, mutta asiantuntijoiden mielestä ilmeisesti nämä järjestelmät olivat hiukan liian raskaita. Ja jos sitten tässä yhteydessä pidät tätä hyvänä, niin meille sopii ihan yhtä lailla. Mutta mikä yhteys näiden kolmen osan väliltä löytyy? Haluaisin tietää edelleen, mikä, tai siis haluan tietää, mikä yhteys näiden kolmen asiakokonaisuuden välillä on. Kiitos. Kiitos. Ja sitten puheenvuoron saa lopuksi herra Daniel Joroval myös edustaa, hän myös edustaa mik- mikrorahoituspuolta. Minä itse kutsuisin tätä äh, markkinointiehdotukseksi komissiolta. No niin, niin, saatte puheenvuoron. Ja ehkä te, te tässä ilmeisesti korvaatte herra Molenaari, joka ikävä kyllä ei päässyt tänään paikalle. Olkaa hyvä. For the, for the time. Kiitoksia tästä puheajasta. Ja pyydän anteeksi Molinarin puolesta. Hän on sairastunut eikä päässyt paikalle, joten hän pyysi tänä aamuna kymmeneltä minua sijaiseksi, joten en ehtinyt paljon valmistautumaan. No niin, joka tapauksessa jatkan siitä, mihin kollegani jäi. Eli me kyllä näemme kantamme tässä ehdotuksessa. En nyt kommentoi tätä täydentävyyttä, mutta jos katsotaan tätä mikrorahoitusulottuvuutta, mehän olemme tässä tehneet työtä komission kanssa ja olemme aika tyytyväisiä tähän muotoiluun. Ensinnäkin meistä on hyvä, miten tämä saattaa vaikuttaa työpaikkojen luomiseen Tietysti nyt puhutaan työllisyydestä vaihtoehtoisen reitin kautta, esimerkiksi yrittäjyys on yksi vaihtoehto, mutta meidän täytyy puuttua niihin tarpeisiin, joita ihmisillä on, jotka ovat tilanteessa, jossa he joko joutuvat ryhtymään itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi tai sitten on yrittäjiä, jotka ovat palkansaajia, mutta joilla on lisätoimintaa siinä sivussa. Tai sitten ihmisiä, jotka olivat aikaisemmin töissä, mutta joutuvat sitten saman elantonsa muita kautta. Tässä on nyt kaksi asiaa, joihin olemme erityisesti kiinnittäneet huomiota. Ensinnäkin rahoituksen saatavuus ja yrittäjyyden osalta se on erityisen keskeinen, mutta se nyt ei ole kuitenkaan ainoa tekijä, joka voi johtaa menestyksekkääseen yrittäjyyteen. Rahoitus on tärkeää tietysti, mutta mahdollisuus päästä markkinoille, tiedot, valmentaminen, osallistuminen eri verkostoihin, ne ovat kaikki tärkeitä. Mutta rahoituksen saatavuus erityisesti on kysymys, joka jatkaa komissio käynnistämään linjaa. Eli siinä mielessä tässä on jatkuvuutta kohti kestävämpää rahoitusmallia yrittäjille. Ja kun puhun yrittäjistä, me ajattelemme ihmisiä, jotka usein tulevat haavoittuvista ryhmistä ja joiden on pakko ryhtyä yrittäjiksi. Ja lisäisin tähän vielä sen, että rahoituksen saatavuuden lisäksi nämä ihmiset tarvitsevat muitakin palveluita, esimerkiksi valmennuspalveluita, neuvonantoa, bisneskehityspalveluita. Ne eivät varsinaisesti kuulu tämän järjestön toiminnan piiriin, nehän vain antavat rahoitusta, mutta ne ovat yhtä tärkeitä, jotta nämä ihmiset menestyvät ja pystyvät saamaan elantonsa näin. Kun aloittaa uuden yrityksen tai jonkun hankkeen, se ei tarkoita, että tämän uuden työpaikan tai hankkeen kautta saa elantonsa ensimmäisenä vuosina. Eli meidän täytyy vahvistaa synergiaa ja koordinointia olemassa olevien mekanismien välillä, erityisesti kansallisella tasolla, jotta voidaan varmistaa, että kaikki uudet yrittäjät saavat rahoitusta, mutta samaan aikaan saavat myöskin tukipalveluita, jotka mahdollistavat, että tämä toiminta ylipäänsä voi alkaa. Eli tämä on tärkeää. Ja ehdotuksessahan on sitoumus tai vaatimus kaikille mikroluoton myöntäjillä tehdä yhteistyötä näiden palvelunantajien kanssa, mutta varmaankaan tämä ei vielä riitä, jotta voitaisiin taata menestys. Puhun nyt tästä mikrorahoitusverkostosta, ja siihen kuuluu hyvin erityyppisiä toimijoita, esimerkiksi kansalaisjärjestöjä, pankkeja, osuuskuntia, rahoituslaitoksia, eli tämä ei ole mitenkään yhden mukainen ryhmä. Mutta niille yhteistä on se, että he tekevät työtä harvoittuvassa asemassa olevien ryhmien kanssa, jotka yleensä eivät saa palveluita normaalista pankeista, koska heillä on ehkä erilainen luotto, menneisyys tai riskiprofiili. Eli tämä ulottuvuus on hyvä. Sillä tavalla voidaan antaa rahoitusta kestävämmin näihin toimintoihin ja pitkällä aikavälillä voidaan luoda uusia rahoitusvälineitä, mutta tässä puututaan myöskin kapasiteetin rakentamiseen mikroluotonantajien tasolla. Tätähän on jo pyydetty pitkään, ja jotkut hankkeet olivat jo käynnistyneet ja joissa oli paljon välineitä, mutta meistä tuntui, että paljon enemmänkin piti tehdä. Ja miksi tämä kapasiteetin rakentaminen on tärkeää. Se johtuu siitä, että yhtäältä kysyntä tämän tyyppiselle rahoitukselle on nyt paljon suurempaa, ja toisaalta järjestö, jonka puolesta puhin, ei pysty hoitamaan tätä kysyntää, koska monissa tapauksissa nämä henkilöt eivät pysty hoitamaan tätä kasvavaa kysyntää. Eli kapasiteetin laajentaminen on tärkeää. Lisäsin vielä, että nämä ehdotetut välineet ovat siinä mielessä hyviä. Tätähän me haluamme korostaa, eli niitä hallinnoidaan keskitetysti. Nyt on ollut kolme tai neljä pääosastoa, joihin on pitänyt ottaa yhteyttä mikrorahoituskysymyksissä komissiossa. Ja nyt meillä on yhden luukun järjestelmä, jossa voimme hoitaa rahoituksen, kapasiteetin rakentamiseen, teknisen avun, bisnesavun, kaikki samassa paikassa. En tiedä, miten tämä ulottuvuus voidaan yhdistää kahteen muuhun osioon ja onko se edes toivottava globaalista ajatellen. Mutta synergiat ovat tärkeitä tässä mielessä ja on hyvä, että tämä on osempi laajempaa hanketta. Mikroluottohan ei ole oikeastaan rahoitusta eikä myöskään sosiaalinen kysymys, vaan jossain siinä välillä. Eli haluamme olla osa jotain suurempaa ja mahdollistaa, että synergian kautta saadaan aikaan tuloksia. Sitten nämä tukipalvelut, jotka ovat aika tärkeitä mikroyrittäjille ja uusille yrittäjille yleisesti ottaen. Mielestäni paljon enemmän voidaan tehdä, jotta voidaan taata yhteistyö mikroluottoyritysten ja business tukipalveluiden tuottajien välillä. Ja tämä voidaan tehdä kansallisella tasolla, mutta haluamme kuitenkin korostaa sitä, että tällä alalla pitää tehdä enemmän ja keskeinen hallinto Euroopan tasolla tässä kyllä auttaa. No sitten lopuksi vielä tämä täydentävyys sosiaalisten yritysten ja mikrorahoituksen kanssa. Nämä sosiaaliyritykset ovat vielä uusi käsite ja näitä täytyy nyt pitää asiat erillään. Mikrorahoituksen myöntäjät ovat tavallaan sosiaalisia yrityksiä siinä mielessä, että he ovat suuntautuneet sosiaaliseen toimintaan ja kestäviä instituutioita, toimivat tietynlaisilla markkinoilla myöskin. Joten tavallaan ne ovat esikuvia sosiaaliyrityksille, mutta ne eivät kuitenkaan ole tapa rahoittaa sosiaaliyrityksiä. Jos jollain on uusia ajatuksia, innovatiivisia, siitä saattaa myöhemmin tulla sosiaaliyritys, mutta silloin rahoitusta täytyy löytää muita kautta. Asiat joita mikroluottoyritykset eivät pysty hoitamaan, ovat isot yritykset, isot organisaatiot, vain pieniä organisaatioita pystytään hoitamaan niissä. Eli meidän kannaltamme me haluamme tukea makrorahoitusta ja sosiaalisia muutoksia näissä hankkeissa. Tässähän käsitellään kahta asiaa, joita olemme halunneet, eli se, että on kestävä rahoituslähde, jonka kautta voidaan luoda uusia yrityksiä ja uusia työpaikkoja tulevaisuudessa. Ja sitten, että on kapasiteetin rakennustoimia, joilla puututaan siihen, että tämä ala pystyisi vastaamaan kasvavaan kysyntään. Sitten vielä pari huomiota yksityiskohdista. Jos katsotaan tätä ehdotettua budjettia, 184 miljoonaa on määrätty tähän ulottuvuuteen, eli noin 80 miljoonaa mikrorahoitukseen. Ja tämä sitten jaetaan viiteen, tämä kertautuu viidellä. Ja kun katsotaan kokemuksia tähän mennessä, niin tämä on meistä aika kunnianhimoinen. Eli ehkä kaksi, kolme kertaa tämä summa olisi ehkä riittävä. 8 miljoonaa on varattu kapasiteettien rakentamiseen instituutioissa – ja viisi instituutiota saa tukea tätä kautta, joten meistä tämä summa on suhteellisen alhainen. Eli ehkä 20-30 organisaatio voisi saada tukea tästä summasta, mutta ei nyt puututa vielä kaikki näihin yksityiskohtiin. Sitten 50 000 mikroluottoa, se on tavoite. Se on aika vaatimaton tavoite, eli että tältä hetkeltä näiden luottojen määrä kasvaisi 10 prosenttia. Eli mielestämme tässä mielessä voisimme olla kunnianhimoisemmia, kun annamme rahoitusta tälle alalle. Ja kun ajatellaan näitä hankkeita ja niiden eri osia, me pidämme tätä ehdotusta hyvänä mikrorahoituksen osalta ja katsomme, että meidän kannaltamme siinä puututaan tärkeimpiin kysymyksiin ja tarpeisiin tällä saralla. Kiitos. Kiitoksia. Nyt voimme alkaa keskustelun ensin Rolamura Chartier, sitten edustaja Kinga Merci, madame Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että tällainen kuuleminen on järjestetty ja kiitän vieraitamme siitä, että ovat tulleet kertomaan näkemyksistään. Ensimmäinen kysymys. Tietenkään haluan puhua siitä, että kriisikysymykset saavat meidät pyrkimään vieläkin suurempaan tehokkuuteen. Tämä tulee seuraavaan ohjelmaosuuteen. Ensimmäinen kysymys, jonka haluaisin tehdä vierailemme, koskee tavoitteita. Ovatko kaikki täällä samaa mieltä näistä poliittisista tavoitteista, jotka on määritelty siis ammatillinen integraatio toisaalta ja sitten toiminta köyhyyttä vastaan niin, että tältä puolta voidaan vastata myös seuraavan kysymyksen. Tietysti niin kuin kaikki täällä vaativat, että kumppanit kumppanuus, sosiaalinen kumppanuus olisi enemmän kuin pelkkä maininta, määriteltäisiin myös. Ja kuinka pitkälle haluatte mennä siinä, miten määritellään sosiaalinen kumppanuus tai sosiaaliset... Mm. Meillä on tilaisuus Euroopan parlamentissa tehdä tuota asiasta. Ja jäsenvaltiotasolla myös on näitä kysymyksiä, kuinka pitkälle siis haluaisitte mennä. Jos menisin, mentäisiin liian pitkälle, eikö se aiheuttaisi tavallaan sen, että jossain kohtaa sitten törmättäisiin ongelmiin, eikö tarvittaisi myös hiukan joustovaraa? Esitän tämän kysymyksenä. Ja sitten kolmas kysymys. Eikö pitäisi tehdä selkeästi ero metodin välillä. Ja meillä oli sosiaalinen kumppanuus kuuluu työmetodeihin. Se on ihan luonnollista toimintaa normaalina toimintana, vaikka tätä sanaa ehkä pitäisi välttää. Se, eikö tavoitteena ole kuitenkin se, että ihmiset liikkeelle näissä hankkeissa, koska lukujen lisäksi taistellaan myös hankkeista ja toteuttamista kentällä. Miten siirrytään kumppan, sosiaalisen kumppanuuden metodista projektien akti- äh, laatimiseen ja toteuttamiseen? Sitten yhtä kohtaa on aliarvioitu koulutuskysymys. Miten se liittyy kaikkeen tähän? koulutus eri rakenteissa, jotta voidaan toteuttaa tällaista liikkuvuutta. Sitten viimeinen kysymys, jonka haluan teille tehdä. Hmm, tässä uudessa strategiassa haluaisimme vaikutusmittauksia. Miten te tämän asiat näette? Miten teidän mielestä oikeastaan voidaan arvioida Euroopasta liikkuvuutta EU 2020 strategiassa näiden tavoitteiden rajoissa. Van van, eh. Kiitoksia Kosti. Yksi kommentti ja yksi kysymys asiantuntijoille. Olen yhtä mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että sosiaalinen muutos ja innovaatio on hieno nimi. Sen alla on samoja ohjelmia kuin aiemmallakin ohjelmointikaudella, joten en näe tässä paljonkaan innovatiivisuutta. Mutta sel... <laughs> vähemmän selvää on myös se, että mikä on innovaatio. Saattaa olla totta, että resursseja ei ole kauhean vähän – on sanottu, että EURES pitäisi pistää ehkäpä jonkun toisen kokonaisohjelman taikapa sosiaalirahaston katon alle, mutta en minä tiedä, onko tämä oikea ratkaisu, että nyt yhtäkkiä sosiaalirahaston alle pistetään kaikenlaisia uusia ohjelmia. Enpä tiedä, onko se viisasta. Tämä oli kommentti. Nyt kysymys se liittyy tähän mikrorahoitusvälineeseen Sikäli kun olen ymmärtänyt, kun olen seurannut ohjelmaa alusta saakka, niin sitä kehitellään eri tavalla eri maissa. Asetus- ja sääntelyympäristö eri maissa on sekin erilainen. Joten ehkäpä olisi tarpeen viedä eteenpäin näitä, tätä sääntelyä, näitä asetuksia niin, että tämä koko ohjelma olisi asiakkaille, mahdollisille asiakkaille helpommin saatava. Asiakkaatkin ovat erilaisia, sehän riippuu ihan siitä, mikä on eri, eri, mitkä ovat eri maiden olosuhteet ja historiat. Joten on vaikea puhua resursseista, on vaikea sanoa, onko niitä riittävästi vai eikö. Täytyy myös puhua ähm, sääntelyilmastosta ja täytyy pohtia paitsi tätä rahastoa myös sen mahdollisia käyttäjiä, miten voivat käyttää sitä mahdollisimman hyödyllisesti. Joten haluaisin kysyä, että minkälaiseksi te näette tämän mikrorahastovälineen piirteen, eli tämän sääntelyilmaston. Ja sitten yksi, haluaisin mainita yhden hyvin innovatiivisen ohjelman, joka liittyy tähän mikrorahoitusvälineeseen – Kyseessä ovat aloitteet, joiden myötä luodaan online-foorumeita, joiden myötä yksilöt, yksittäiset yksilöt voivat lainata rahaa mikrorahoitusta tarjoaville instituutioille. Tämä on ollut hyvin innovatiivista. Ei sitä kauheasti ole Euroopan unionissa. Kyse on pikemminkin kolmansien maiden resursseista ja rahoista. Missä määrin te voisitte kuvitella näkevänne tämänkaltaista sääntelyn muutosta, joka saattaisi vaikuttaa mikrorahoituksen, mikrorahoitusvälineen kehittämiseen EUn sisällä? Tämäkin liittyy sääntelypuitteisiin. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Nyt pidän silmällä tässä kelloa. Ei ole kovin mukava tehtävä ja alan hiukan huolestua, joten pyytäisin puhujaa keskittymään itse asiaan, jotta ne joudu katkaisemaan puheenvuoroja. Schröter ja Harki. Ja, ich will mich, um, auf... Niin, kolme lyhyttä huomiota. Nämä ovat kysymyksiä asiantuntijoillemme ja Steinruck jo ilmoisikin, että varjoesittelijät ovat tehneet työtä jo hyvin pitkälle ja meillä on nyt ehdotus, esittelijältä, eli sanomme, että kyllä, haluaisimme, että myöskin kumppanuusperiaatetta noudatetaan näissä hankkeissa, ja se tarkoittaisi, että komissio ei ole ihan yksin, vaan että meillä on myöskin Euroopan tasolla hallintoa. Ja kattojärjestö etu, edunsaajien osalta Eli tämä kattojärjestö olisi tässä mukana ohjelmoinnissa, täytäntöönpanossa ja valvonnassa. Ja tässä yhteydessä tietysti sille pitää antaa resurssit toimia näin. Riippumatta näiden hankkeiden tavoitteista, näille pitää antaa mahdollisuuksia toimia tässä mukana. Mikä on teidän kantanne tähän ehdotukseen? Sitten toinen kohta. Ammattiyhdistysten ehdotus EURES-työpaikkojen osalta. No tätä en ihan ymmärrä, koska EURES-työpaikat, kun ajatellaan foorumia ja myöskin rajakumppanuuksia, meidän kannaltamme tällä on arvoa Euroopan tasolla, koska tämä ei ole mikään kansallinen kysymys. Sitten kolmanneksi reservi. Tämä reservi on jätetty korkeaksi. Ja me katsomme, että tämä on tärkeää, koska seitsemän vuoden kuluttua tarvitaan sitten uusia pilottihankkeita ja haluamme, että komissio jättää tämän mahdollisuuden avoimeksi. Ja nyt haluaisin tietää, miten pitkälti nämä kumppanit ovat yhtä mieltä siitä, että nämä pilottihankkeet, joita käynnistetään, niitä pitää kansallisella tasolla sitten arvioida hyvistä, hyvien käytänteiden osalta. Eli meillä on pilottihankkeita, jotka toteutetaan, mutta Asetuksessa jätetään avoimeksi mahdollisuus, että näitä asioita voidaan toteuttaa myöskin laajemmalla alueella. Me haluamme jonkinlaisen reaktiovälineen, eli miten voidaan reagoida vaikka kriiseihin. Täytyy meidän katsoa, millaisia toimia tarvitaan esimerkiksi parlamentin ja komission puolelta. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti, koska jotkut kysymykset on täällä tehty. Me olemme jo ottaneet esille osallistumisen, kumppanuuden äh, kansalaisjärjestöjen kanssa aiemmissa puheenvuoroissa. Minä vähän sama peräänkuluttaisin teidän näkemyksenne tästä, miten tätä voidaan tehokkaasti hoitaa. Toinen kysymyksen koskee mikrorahoitusta ja sosiaalista yrittäjyyttä. Ero kahden välillä me olemme aika, tänä aamuna aika laista näistä keskustelut varjo estelyiden kokouksessa. Haluaisin kiittää muuten Rova Valeria erittäin hyvistä kokouksista, joita meillä on ollut ero näiden kahden välillä. Miten te näette tämän eron? Pidättekö näitä toisiaan täydentävinä vai että niitä pitäisi käsitellä? En käyttää eri mekanismeja, jos nyt ei ihan sääntöjä, erilaisia sääntöjä vaadita. Te puhutte myös kapasiteetin rakentamisesta mikrorahoituksen antajien kohdalla? Onko Jeremissä se ohjelma, joka tätä käsittelee? Olen myös samaa mieltä siitä, että meidän pitää tarkastella kapasiteetin kehittämistä. Sanoitte, että 50 000 mikrolainen on se kunnianhimoinen tavoite. Tai sitten minkälaisia muutoksia mahdollisesti tekisitte ja miksi? Kiitos. Madame Karim Madeli, puis Monsieur Boulon. Karim Madeli, sitten herra Boulon. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan alkuun haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään hyvästä työstä ihan pikaisesti. Ensinnäkin olisin samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että me emme tee arvioita. Meillähän on progressin arviointi englanniksi, mutta muiden ohjelmien arvioita ei ole. Tämä oli ensimmäinen. Toinen, olen yhtä samaa mieltä tämän sosiaalisen foorumin kanssa. Työllisyys ei ole ainoa väline, jonka avulla voidaan torjua köyhyyttä. On muitakin välineitä, jotka täytyy ottaa huomioon. Itse haluaisin kysyä seuraavaa. Mitä te ymmärrätte sosiaalisella innovaatiolla? Mikä siihen johtaa? Koska tällä hetkellä kaikki puhuvat siitä, mitä se on. Ja toinen kysymys. Minäkin olen sitä mieltä, että sosiaalinen talous tulisi sisällyttää mikrorahoitukseen, mutta tekstissä puhutaan sosiaalisesta yrityksestä. Mitä konkreettisesti tarkoittaa tämä mekanismi? Ja oikeastaan lopetan tähän. Siinä olikin kolme kysymystä. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää vieraitamme ja Steinrückää myöskin, joka on laatinut tämän mietinnön. Ja erittäin hyvin. Olen samaa mieltä siitä, että työllisyys ei ole ainoa väline, jonka avulla voidaan päästä 2020 tavoitteisiin. Ja olen samaa mieltä siitäkin, että on synergiaa työllisyydessä ja esimerkiksi asunto, perhe, liikennepolitiikassa. Ja sitten kumppanuus kansalaisjärjestöjen, kansalaisyhteiskunnan, työmarkkinaosapuolten kanssa – Eli edetäänkö näissä ruohonjuuritasolla näin pitkälle? Ja miten tämä kumppanuus määritellään näiden paikallisten kumppanien kanssa? Sitten budjetista. Näistä suurista linjoista olen samaa mieltä. Meidän pitäisi ehkä korostaa kuitenkin ensimmäisen työpaikan saantia ja ensimmäisen työpaikan saantia omalta alueelta. Sen sijaan, että korostetaan valtavasti liikkuvuutta, joka mielestäni on rajat alueilla tärkeä, mutta mielestäni tärkeämpää on ensimmäisen työpaikan saanti. Mikrorahoitus on tosiaankin prioriteetti. PK-yritykset ovat ne, jotka työllistävät eniten ihmisiä ja rekrytoivat eniten. On ristiriitaista, että jotkut niistä eivät saa mikrorahoitusta. Ja kun on, puhutaan innovaatiosta ja tästä ei ole selkeitä määritelmiä, niin saattaisimme määritellä uudelleen sen, mikä on sosiaalisesti vastuullinen yritys, eikä välttämättä aseteta ristiriitaa taloudellisten tulosten välille näissä yrityksissä, koska näillä yrityksillähän on selkeä sosiaalinen tehtävä. Eli ehkä voisitte kommentoida myöskin tätä. No innovaatio ei voi olla vain tiet- koskea tiettyjä elementtejä näistä ehdotuksista. Eli pitää määritellä myöskin nämä verkostot ja yhden luukun järjestelmä, sosiaalinen lähestyminen, sekin on este yhtenäismarkkinoille ja liikkuvuudelle. Ja sitten vielä pari kysymystä. Ensinnäkin arvio, eli miten Tämä voidaan tehdä niissä yrityksissä, jotka saavat mikrorahoitusta. Ja ehkä meidän pitäisi myöskin porrastaa nämä rahoituskysymykset, koska täällä on hyvin erilaisia profiileja edunsaajien osalta. Eli mitä mieltä olette tästä arviosta? Ja lopuksi, vaikka budjettivaliokunnasta tämä riippuu tietysti, mä olen puhuneet kohesiovaroista, joita ei ole käytetty tai myönnetty – voitaisiinko tässä mietinnössä ehdottaa, että keskitettäisiin uudelleen kohesiovaroja, joita oli käytetty, näihin painopistehankkeisiin, jotka liittyvät työllisyyteen? Merci. Madame la rapportrice, est-ce que vous souhaitez... Esittelijä, haluatteko te vielä puhua ennen käydä? Ja, vielen dank. Niin, kiitoksia. Nämä esille tulleet kysymykset ovat hyvin samantyyppisiä kuin ne, joista on jo keskusteltu. Minulla on muutamia kysymyksiä. Esimerkiksi syrjintä ja tasa-arvo. Mielestäni progressohjelmassa tässäkin, tätäkin on käsitelty. Meidän täytyy katsoa myöskin muita hankkeita, ja aamulla vielä katsoimme, että niitä ei saa unohtaa. Ja sitten konjunktiiville toinen kysymys. Se, mitä oli vanhassa Progress-ohjelmassa ja mikä nyt sieltä puuttuu, ja mikä oli myöskin erityisen tärkeää, ja mitä missään tapauksessa ei saa jättää pois. Sitten herra Sorosal, nämä vaatimukset aliohjelmiin ja sosiaaliset yritykset. No, tämä on uusi hanke, tämä on uutuus. Eli mitä konkreettisesti tässä pitää vaatia? Komission ehdotus on hyvin epäkonkreettinen. Eli onko tässä mahdollisia luottokohtia, jotka ovat realistisia ja jotka voitaisiin sitten konkretisoida myöhemmin? No siinä olivat nyt minun kysymykseni. Euh, je vous propose de... Nyt ehkä toimitaan toisin kuin, toisinpäin kuin äsken ja annan puheenvuoron ensin Daniel Sousalille viisi minuuttia. Thank you. Um... Kiitoksia. Aika monia kysymyksiä. Ensinnäkin asetus tai sääntely. Um, Euroopan Mikrorahoituksessa suuri ongelma on todellakin yhtenäisen sääntelyn puuttuminen. Eri maissa toimitaan eri statuksilla, eri ministeriöiden alaisuuksissa. Jotkut välineet ovat, mikrorahoitusvälineet ovat keskuspankkien alaisuudessa, jotkut toimivat jonkinlaisessa sääntelytyhjiössä, joten sääntelyympäristön yhtenäistäminen varmasti parantaisi näiden organisaatioiden tehokkuutta, olisi enemmän, ähm, e, enemmän lainoja eri organisaatioille. Minkälaisia äh, edunsaajia äh, on, mitkä ovat äh, näiden mikroluottojen äh, tai mikrorahoituksen asiakkaita? Äh, no, me em, tietysti sääntely on tietysti siitä hankala, että emme halua äh, tappaa innovatiivisuutta, mutta kyllä yhtene, yhtenäistäminen varmastikin auttaisi. Se on tällä hetkellä kompastuskivi, se yhtenä, yhteneväisyyden puute. Uusia aloitteita tulee, on kaikenlaista vertaisrahoitusta, peer-to-peer funding-tyyppistä rahoitusta, ja uusia on tulossa, uusia tyyppejä. On aika hankalaa Ähm, luoda tai saattaa yhteen äh, potentiaalisia hankkeita ja useita mahdollisia rahoittajia. Ehkä sosiaalisen verkoston kautta näin voidaan toimia, mutta kaikkia palapelin paloja on vaikea saattaa yhteen. Me haluaisimme niin tehdä, mutta niin ei ole vielä voitu tehdä. Olisi hyvä, jos jatkossa voisimme tämän toteuttaa. Mehän otamme huomioon myös tämän sosiaalisen innovaation ohjelman. Meidän täytyy todella tehdä kokeiluja, mutta tällainen yhteisrahoitus varmasti olisi avuksi ja luultavasti se vapauttaisi varoja niin, että voitaisiin auttaa myös muita yrityksiä, jotka ovat vähemmän klassisia. Mitä tulee tähän työvaliokuntaan, jonkalainen voitaisiin muodostaa ohjelman hallinnoimiseksi, se on hyvä ajatus. Me tuemme sitä ja mistä muusta täällä puhuttiinkaan. Jos katsotaan mikrorahoituksen ja sosiaalisen yrittäjyyden täydentävyyttä, no periaatteessa on, meillä on kolme pääajatusta. Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys ovat ensinnäkin kaksi eri asiaa. Toinen rahoittaa uusia, pieniä yrityksiä tai olemassa olevia ja toinen rahoittaa uusia organisaatioita. Toinen on tekemisissä ihmisten kanssa ja toinen organisaatioiden kanssa. Niiden välillä on yhteistäkin. Ajatellaanpa vaikka, että joku, jollain on uusi ajatus. Hän voisi olla yrittäjä, mutta hän menee kuitenkin ensin mikrorahoittajan pakeille. Mutta kun ajatus siitä etenee, laajenee, niin rahoitus niin mikrorahoittaja ei enää ehkä pystyisi rahoittamaan tällaista tahoa. Joten tämä voisi olla lähtökohta. Mikrorahoitus voi rahoittaa yksilöitä ja ehkä jossain vaiheessa pieniä organisaatioitakin, mutta kun organisaatio kasvaa, niin sitten siirrytään tälle toiselle puolelle. No, sosiaalinen yrittäjyys on meillekin vähän epäselvä konsepti, mutta jos yrittäjyyden kautta puututaan sosiaalisiin asioihin, kysymyksiin ja ongelmiin, se on hyvä asia. Sitä tehdään paljon enemmän kuin kuvittelemme monella eri tapaa, eikä näitä eri tapoja ole helppo yhdistää yhden ö, otsakkeen alle. Ja kyllä me jatkuvasti pohdimme siitä, kuinka voimme saada yrityksille uusia tuloja. Ja usein puhumme siitä, että että erilaisin palveluin haluamme luoda ähm, palvelu, tu, uutta tuottoa, jota voimme sitten käyttää. Tämä on tietynlaista sosiaalista yrittäjyyttä. Ei se ole tyypillistä sosiaalista yrittäjyyttä, mutta ja on useita sellaisia raho- rahoituslähteitä, joita kerta kaikkiaan ei ole saatavilla. Jos minä vaikka menen pankkiin, Marsin pankkiin ja sanon, että haluaisin tehdä työtä vaikkapa lasten ja koulutuksen kehittämisen alalla, niin saisinko lainan. Mutta ehkäpä tällainen, se, jokin organisaatio voisi markkinoida tällaista palvelua, kertoisi minkälaista vaikutusta sillä olisi ja tämän kautta hankkisi rahaa ja rahoitusta. Eli tämä kyse on, sosiaalisessa yrittäjyydessä on kyse yrittäjyydestä, joka ö, suuntautuu sosiaalisiin tarkoitus, yhteiskunnallisiin tarkoitusperiin. Jossain vaiheessa sosiaalisen yrittäjyyden rahoittaminen oli riskaabeliä, eli annetaan rahaa ihmiselle, jolla ei ole mitään takeita takaisinmaksulle ja joka tekee epätuottavaa työtä. Sitten nämä eri lohkot tai akselit, miksi niitä nyt kutsuisinkaan, on ehdotettu kapasiteettien rakentamista. No se voi olla aika pieni mittaista, kun ajatellaan, että näitä kohdeyrityksiäkin on aika vähän. Ehkä voisimme olla vähän kunnianhimoisempia. tässäpä olivatkin kaikki vastaukset, joita halusin tässä vaiheessa antaa, niin tästä sosiaalisesta yrittäjyydestä vielä me pidämme sitä sellaisena tienä, jota on hyvä ehkä kehittää, mutta ei välttämättä meidän. Miten sitten arvioidaan vaikutuksia, siis ylipäänsä mikrorahastoorganisaatioiden vaikutuksia? No ainakin kolme asiaa voidaan mitata. Eli että kuinka monta yritystä luodaan, kuinka monta työpaikkaa luodaan ja ovatko ne kestäviä. Ja tietysti voitaisiin vielä pohtia, minkälaisia ihmisiä näiden työpaikkojen ja työn yritysten takana on. Kiitoksia. Sitten vielä Claude Denautrella. Kiitän ja kiitoksia myös näistä eri kysymyksistä. Niin on vaikea näin lyhyessä ajassa vastata mitä meillä on, joten ehdottaisin, että keskityn kolmeen kohtaan. Sosiaalinen innovaatiokumppanuus ja EURES. Sosiaalinen innovaatio. Mitä tulee määritelmään, niin on selvää, että tiedämme hyvin, mitä emme halua sosiaalista taaksepäin menoa. Ja että Euroopan sosiaalinen malli päättyisi, mutta tiedämme myös, mitä haluamme tietysti. Esimerkiksi voidaan sanoa, että sosiaalinen innovaatio ja sosiaalinen ehdollisuus yhdistetään. Minä puhuin täällä kerran aikaisemmin makrotaloudesta ehdollisuudesta, kun puhuttiin kohesiopolitiikasta. Me pyydämme sosiaalista ehdollisuutta, jotta se liittäisiin lain, sen lainsäädännön noudattamiseen. Ja myös siihen, että käytettäisiin tätä ohjelmaa siihen, että toteutetaan sosiaalista agendaa, josta ei juuri enää puhuta, ja aikaisemmin sitä kutsuttiin sosiaalipolitiikan agendaksi tai ohjelmaksi. Ei tästä aiheita puutu, ja ainakin tarvittaisiin johdonmukaisuutta tässä ohjelmassa, se liitettäisiin sujuvasti muihin ohjelmiin – muihin budjetteihin myös, joita on olemassa EU-budjetin yhteydessä. Meitä askarruttaa tämä hiukan hajainen lähestymistapa. Tuo ryntällä vähän joka suuntaan, etusti mitä tulee sosiaalipolitiikkaan. Ja loppujen lopuksi, jotta tätä voitaisiin hiukan tiivistää ja keskittää, onneksi on Euroopan parlamentti olemassa, jossa näitä asioita voidaan juuri parantaa – myös EAYssä keskustelemme näistä kysymyksistä ja prioriteeteista, mutta jos ei varon, niin sitten keskustelu tavallaan hajoaa niin paljon, että ei enää ole selkeää sisältöä eikä todellistakaan sisältöä sen, sen mukaisesti, mitä tarkoitetaan sosiaalisella politiikalla. Sitten puhun vielä kumppanuudesta. Sehän on olennainen kysymys, prioriteettiasia EAYlle. mitä tulee osallistamisen, Sosiaalinen osallistaminen ei toteudu pelkästään työllisyys, työllistymisen kautta, mutta tietysti se on olennainen tekijä tässä. Tällä hetkellä esimerkiksi ikävä kyllä yhteiskunnassamme, jos on työtön, niin ei ole täysin mukana yhteiskunnassa. Se tarvitaan sen laadukas työpaikka, niin kuin täällä on sanottu. Jopa joudutaan taistelemaan tällaisia huonopalkkaisia köyhiä työpaikkoja vastaan. Jatkamme jatkossakin tällaista, emmekä vastusta sitä, että kansalaisjärjestöt myös osallistuisivat toimintaamme ja toisinpäin myös siinä määrin, kun on kyse siitä, että toimitaan sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Ja mitä ajatellaan, e kun ajatellaan EU-sta 2020 strategian päätavoitteita, halutaan vähentää köyhien määrää. Sitten usein tämäkin jää sanomatta. Mutta tässä kumppanuus on tietysti hieno käsite, jota sitten käytetään vähän joka paikassa nykyään. Puhutaan kumppanuudesta myös komission ja jäsenvaltion välillä kun me puhumme kumppanuudesta, niin kyse on siitä, että kansalaisyhteiskunta osallistuu, koska on erilaisia kumppaneita tässä mukana, mutta säännöt ovat kuitenkin varsin konkreettisia joita on jo olemassa rakennerahastoiden yhteydessä, mutta ne eivät vielä riitä. Toistan, tämä tarkoittaa selkeää määritelmää, johon liittyy selkeästi määritellyt toimet, jotka käytännöt, jotka ovat samoja kaikissa maissa. Sitten tarvitaan selkeä määritelmä eri kumppaneiden rooleista, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan järjestöt, kansalaisjärjestöt. Ja sitten mitä tulee työllisyyspolitiikkaan, sosiaalisen vuoropuhelun kaikilla tasoilla, niin mm, erityisen tärkeänä kumppana tässä pitää nähdä työmarkkinaosapuolet. Tätä asiaa pitää nyt korostaa, koska on tällaisia ikäviä suuntauksia, että tätä kautta halutaan sulkea pois työmarkkinaosapuolet ja suljetaan pois jotka AY-liikkeen edustajat tai AY-liikkeet. Ja nämä säästötoimet näinä aikoina aiheuttavat sitä, että menetetään oikeuksia ja muistuttaisin juuri sitä, mitä pelkästään viikolla tapahtui. Tällainen saksanlaisen yrityksen edustaja puuttui asioihin yrityksen kanssa siirtyi tänne ja jotka ovat investoineet tänne. Ja hän meni sitten tähän yritykseen ja otti takaisin tätä materiaalia, ja tätä ei voida millään hyväksyä. Ei tätä voida hyväksyä Belgiassa eikä missään muu, muuallakaan. Tällaisesta tilanteesta on nykyään kysymys. Ja jos ei varota, varo, olla varovaisia eikä olla valppaita, kun pyritään puoltamaan Euroopasta sosiaalista mallia, pitää olla valppaana myös sen suhteen, että tulee uusia käsitteitä, kuten esimerkiksi sosiaaliturvan uudistaminen. Jossain vaiheessa tämä tarkoitti sitä, että muutetaan eläkejärjestelmiä ja tietysti äh, pidennetään elä, eläkeikää tai nostetaan eläkeikää. Ja tietysti tässä taustalla on eläkejärjestelmien rahoitus. Ja vielä lyhyesti lopuksi. Tämä on erittäin tärkeä kohta. Euresista. Ja sitten tämä tuli ehdotus, että on tällainen komitea, joka valvoisi kaikkia näitä ohjelmia, joista nyt keskustellaan. Meillä on kyllä kysymyksen näistä kaikista. Progressin kohdalla ei koskaan tällaista komitea ole ollut. On ollut epävirallinen komitea, joka ei ollut voimassa kovinkaan kauan aikaa. Ja sitten on kansalaisjärjestöt ja työmarkkinaosapuolet. Olimme tästä aivan ulkopuolella. Meidän mielestämme on todellakin tärkeää, että on selkeä määritelmä kumppanuudesta niin kuin rakennerahastojen yhteydessä ja mitä tulee Euressiin. Tässä haluaisin hiukan helpennyt arvoisuuden pelkoja. Tässä ei ole mitään ristiriitaa, kun sanotaan, että olisi parempi, että EURES ja EURES-kumppanuus, rajoitettu kumppanuus hoitaisiin mukaan sosiaalirahaston yhteyteen näin voitaisiin vastustaa tällaista osallistumisemme vähentämistä. Ja näin vahvistettaisiin liikkuvuutta, tällaista tasapuolista liikkuvuutta. Tiedätte yhtä hyvin kuin minäkin, että tällä hetkellä, koska ei noudateta Euroopassa lainsäädäntöä, niin, ja johtuen myös joistakin huonoista lainsäädännöllisistä ehdotuksista koskien työntekijöiden liikkuvuutta, tai kun on kyse kolmansien valtioiden työntekijöistä, eli siis kausityöntekijöistä puhuttaessa, eikä sitten sovelleta tätä direktiiviehdotuksessa tasa-arvoisen kohtelun periaatetta, niin sitten kaiken kaikkiaan päädytään sääntelyn purkuun työmarkkinoilla. Ja se aiheuttaa myös, että enemmän määrin ohitetaan liikkuvien työntekijöiden oikeut. oikeudet. Eurossa on todellakin eh, väline, jonka kautta voidaan varmistaa tasapuolinen tasa-arvoinen liikkuvuus ja ottaa mukaan enemmän työmarkkinaosapuolia. Kiitos. Yes, thank you very much. I will try to be short. Kiitoksia. Yritän puhua nyt lyhyesti. Kiitoksia kysymyksistä. Nyt käydään keskustelu, joka ei ole helppoa. Ja miksei? No helppoa on kysymys, joka liittyy tavoitteisiin. Kukapa ei haluaisi vähentää köyhyyttä. Kaikki puhuvat siitä, mutta näissä kansallisissa ohjelmissa ja jäsenvaltioissa ollaan vielä kaukana tästä 20 miljoonan tavoitteesta – Kuka ei haluaisi sosiaalista osallistuvuutta, mutta ovat kaikki yhteiskunnat tällaisia? Kyse ei liity pelkästään sosiaalisen vuoropuhelun, vaan olemme nähneet, että kuilu kaikkein rikkaimpien köyhimpien välillä laajenee. Jos katsotaan vaikka komission kertomusta joulukulta työllisyydestä, siellä on lukuja ja ne ovat todella selkeät ja kammottavat luvut. Millä tavalla tätä ohjelmaa voidaan käyttää ja miten se voidaan toteuttaa ja saada konkreettisia tuloksia? ongelmallinen puoli, ja tästähän te kysyitte sosiaalisesta innovaatiosta. Eli kukava vastustaa innovaatiota? Mutta miksi puhutaan sosiaalisesta innovaatiosta? Mikä on tausta? Miksi puhutaan yrittäjyydestä? Viimeisen 15 vuoden aikana komissiossa on keskusteltu näistä hienoista käsitteistä, esimerkiksi työllistettävyys, joustoturva, ja hyvin paljon on haluttu selkeästi määritellä, mitä tarkoitetaan, mitä pitää tehdä, mitä on tarkoitettu. Ja täytyy sanoa, että ehkä olen naivi, mutta olin kyllä todella yllättynyt, kun sain kutsun komission puheenjohtajalta konferenssiin liittyen sosiaaliseen innovaatioon, ja kun luin tekstiä pari viikkoa sitten, se liittyi sähköautoihin japanilaisissa kaupungeissa. Ja sitten ajattelin, että no meillä ehkä ei ole ihan sama käsitys tästä sosiaalisesta innovaatiosta. Koska mitä on sosiaalinen innovaatio? On sosiaalisia tarpeita, on työttömyyttä, syrjäytymistä, syrjintää – siitä, että on laittomia maahanmuuttajia, koulupudokkaita, nuorisotyöttömyyttä. Sosiaalinen innovaatio on se, että löydetään sosiaalisia vastauksia yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa, jotta voidaan luoda uudelleen tulevaisuuden näkymiä. Ja ei pidä toistaa ohjelmia, jotka menestyivät 20 vuotta sitten, vaan nyt täytyy toimia uudella tavalla. Eli kukaan ei vastusta innovaatiota, mutta täytyy varmistaa, mitä on tarkoitettu. Ja sosiaalisen innovaation liittyy myöskin näyttöön perustuva sosiaalipolitiikka. Ja joskus ajattelee, että näyttöön perustuva sosiaalipolitiikka, tarkoittaako se, että aikaisemmin ei ole harjoitettu näyttöön perustuvaa sosiaalipolitiikkaa. Mutta tämä nyt olisi riidan käynnistämistä, joten en, ei nyt lähde tähän. No sitten, konkreettisia kysymyksiä. Kumppanuusperiaate. Ehkä en puhunut liian riittävän konkreettisesti, mutta mitä kumppanuusperiaate tarkoittaa? Se tarkoittaa työmarkkinaosapuolia, mutta myöskin sosiaalisen osallistumisen hankkeiden tahoja, eli liittyy näiden hankkeiden kehittämiseen, täytäntöönpanoon, valvontaan ja arviointiin. Yksi esimerkki oli tämä Progress-hanke. Niin monet ovat hyötyneet Progress-ohjelmasta ja mitä hyötyä siitä oli ja mitä mahdollisuuksia sillä oli, kun ajatellaan verkostoitumista, eikä pelkästään koulutusta, vaan myöskin kapasiteettien rakentamista. Meillä on vielä erilaisia kansalaisyhteiskuntia Euroopan pohjois-, etelä-, itä- ja länsiosissa, ja se liittyy juuri kapasiteettiin, jota näillä organisaatioilla on, olla innovatiivinen ja löytää ratkaisuja, mutta tämä on asia, joka on meille hyvin keskeinen. Sitten kysyit sitten siitä, mitä mieltä olemme siitä, että progressoimassa otettiin syrjimättömyys pois. No, me emme pitäneet sitä kyllä hyvänä. Syrjimättömyys ja osallistuvuus kuuluvat yhteen. Parlamentissa äänestettiin näistä aktiivisen osallistumisen suosituksista, ja siihen liittyy kolme elementtiä. Aktiivinen työmarkkinapolitiikka, minimipalkka ja sosiaalipalvelut, ja myöskin siihen liittyi syrjimättömyys, ne, jotka olivat työmarkkinoilla tai työmarkkinoiden ulkopuolella, koska me olemme vielä kaukana periaatteesta sama palkka samasta työstä. Eli nyt täytyy miettiä, miten jatketaan, miten kehitetään tätä ohjelmaa sillä tavalla, ettei menetetä progressin lisäarvoa ja että annetaan mahdollisuuksia rakentaa todellista kapasiteettia ja löytää ratkaisuja sosiaalisiin kysymyksiin. Ja sitten vielä yrittäjyydestä. Jos yrittäjyys ymmärretään niin kuin ranskaksi, niin varmaan kukaan ei vastusta sitä, koska sitähän kansalaisjärjestöt tekevät. He tekevät jotain ja yrittävät löytää vastauksia sosiaalisiin tarpeisiin. Mutta jos kyse on yrityksistä, ja että vain yritysten kautta löydetään sosiaalisia ratkaisuja, niin sitten on ongelma, koska saman aikaanhan me haluamme, että tunnistetaan todelliset, aidot sosiaalipalvelut ja sitten, että mitä sillä alalla pitäisi tehdä. Ja me olemme hiukan haluttomia etenemään tänään suhteen. Sitten Schröterin kysymys liittyy tähän reserviin. Niin voimme katsoa, että seitsemän vuoden kuluttua sosiaalinen evoluutio ja kehitys Euroopan unionissa ehkä tarvitsee jonkinlaista joustavuutta, jotta löydämme innovatiivisia ratkaisuja. Mutta kysymys on, kuka tätä johtaa, Onko se pelkästään komissio vai onko se hanke, jossa on koordinointia ja joka pohjautuu todelliselle kumppanuusperiaatteelle, jossa on mukana kansalaisyhteiskunta ja työmarkkinaosapuolet. Jos on näin, niin sitten voimme puhua siitä. Ja sitten on mahdollista, että innovaatio johtaa muutoksiin ja konkreettisiin ratkaisuihin, koska tällä ohjelmalla on tavoite, ja siksi meidän täytyy jatkaa keskustelua, jota tänään on aloitettu. Eli kiitoksia. Kiitoksia. Nyt käymme läpi tämän kohdan, vaikka tuskin vain tintaa raapaisimme, mutta varmasti voimme tähän palata myöhemmässä vaiheessa vielä. Nämä kolme puheenvuoroa selvensivät kuitenkin hyvin, minkälainen haaste valiokunnalla on. Ja eh, esittelen sai nyt hiukan eväitä tähän komission ehdotukseen, joka sisältää monenlaisia ongelmia ja ansaitsee sen, että voimme puhua sekä sisällöstä että näiden kahden osuuden yhdistämisestä samassa asiakirjassa. Esitellä ehkä vielä hetken ajan voitte saada puheenvuoron, mutta ei kovin pitkään. Olkaa hyvä. Vorsitzende, ich möchte den Experten und den äh, Fragestellerinnen und Kiitoksia kovasti. Haluaisin kiittää asiantuntijoita ja kiittäisin myös niitä, jotka esittivät tänään kysymyksiä, koska tällä tavalla olemme pystyneet yksilöimään näitä heikkoja lenkkejä, heikkoja kohtia ja varmasti voimme löytää vastedes parempia määritelmiä ja tehtävämme helpottuu. Kumppanuuteen todella täytyy vielä perehtyä ja siihen roolin, joka näillä sosiaalisilla kumppanilla on. Ja meidän tulisi myös löytää rajalinjat kolmen eri ohjelman välillä. EURES osoittaa sen, kuinka hankala tämä eronteko on, rajanteko on, ja minkälaisia voivat vaikutukset olla, jos me emme onnistu löytämään eri ohjelmien välisiä rajoja. Ehkäpä EURES olisi hyvä sisällyttää Euroopan sosiaalirahastoon, näin jotkut ajattelevat, mutta toisaalta silloin EURESin tärkeä elementti menetettäisiin nimittäin rajat ylittävyys. Rajat ylittäviä kumppanuuksia varten tarvitaan yhteisiä tavoitteita, ja jos sellaisia ei löydy, niin kumppanuudet nahistuvat – ne ihmiset, jotka työskentelevät jossain muussa maassa kuin omassaan rajat ylittävällä tavalla, ää, kyllä menettäisivät paljon, jos tämä koko ulottuvuus poistettaisiin ohjelmasta. Se johtaisi vähempään keskustelua. Merci beaucoup. Euh, donc sur cette base... Kiitoksia. Me jatkamme työtä tässä asiassa. Seuraava etappi on, kun tutkimme mietintö luonnosta. Tästä on tätä maaliskuussa. Tämä kohta on lopun käsitelty. Kiitän kovasti vielä vieraitamme. Ja sitten siirrytään kohtaan seitsemän, niin siellä meitä odottaa uudet vieraat. Siis me keskustelemme eri asiantuntijoiden kanssa. Kyseessä on r- sosiaalirahastosta vaadittu asetus. Ennen kuin annan puheenvuoron vieraillemme, annan puheenvuoron esittelijällemme, jotta hän voi esitellä tämän keskustelun. Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän vieraitamme, asiantuntijoitamme jotka ovat mukana tänä iltapäivänä. Minä tiedän, että kollegat, Euroopan sosiaalirahasto kiinnostaa, ovat mukana seuraamassa tälläkin paneelia tänään. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, minun täytyy sanoa, että sosiaalirahaston kehitys on tärkeää EU:ssa ja tämä näkyy selvästi tästä edestäkin keskustelusta. Tavallaan haluttiin siinä yhdistää erilaisia ongelmia Euroopan sosiaalirahaston tavoitteisiin. Ja tämä osoittaa, kuinka tärkeä sosiaalinen ja ammatillinen osallistaminen on kuinka tärkeä se on tällä hetkellä. Sitten yksi ensimmäistä kohdista, joita käsittelemme, on sosiaalirahaston tehokkuus. Ja minkälaisia hankkeita kentällä toteutetaan. Mikä yhteys voi olla eurooppalaisen sosiaalisen kohesion, sosiaalisen yhdentämiseen, ammatillisen os- yhdentämisen välillä. Mikä yhteys voi olla tällä poliitikkojen toimintoihin, joita harjoitetaan paikallisesti, jotta saataisiin aikaan enemmän tehokkuutta. Sitten toinen kohta, myös erittäin tärkeä. Kaikki ovat voineet nähdä, missä määrin makrotaloudellinen ehdollisuuslauseke on mielenkiintoinen, kun ajatellaan alueellista suunnittelua, mutta kuinka turhalta ja etääntyneeltä tuntuu sosiaalista ajatellen. Mutta sitä vastoin meitä todellakin kiinnostaa asiantuntijalausuntojen kautta saada tietää heidän näkemyksiään näistä vaikutustoimista, mittauksista. Tämä tuntuu myös tärkeältä kysymykseltä. Sitten kolmanneksi keskustelemme, kuinka voimme lisätä ammatillista pätevyyttä kaikkien palkansaajien kohdalla. On kyse sitten työn ulkopuolisesta tai vaikka tähän liittyvästä toiminnasta ja miten voidaan toimia vastoin sitä, että ihmiset eivät jää ammattitaidottomaksi. Tämä voi syrjäyttää nuorisemmaksi yhteiskunnasta. Nämä ovat kaikki erittäin tärkeitä kysymyksiä. Me kaikissa poliittisissa ryhmissä toimimme varsin avoimella tavalla näissä kysymyksissä, mutta uskon, että nyt on vuoro asiantuntijoillemme, jotta meillä olisi aikaa vielä keskustelullekin. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt annan heti puheenvuoron herra Andreas Bartelille, asiantuntija Eurooppa-kysymyksessä. Arbeiter Wolvart, työntekijän hyvinvointiyhdistys Berlinistä. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank für die Einladung. Kiitoksia kovasti tästä kutsusta saada tulla puhumaan teille tänään ja antamaan, esittämään teille muutamia kommentteja Saksan tilanteesta – Halusin kertoa teille, mitä tällä hetkellä teemme Euroopan sosiaalirahaston puitteissa ja mihin haluamme mennä. Te kerroitte jo, mistä olen. Edustan yhteisöä, joka, pyr- joka on erittäin suuri yhteisö. Se on ehkäpä, äh, se ei ole yhtä suuri kuin Caritas, mutta me edustamme noin puolitoista miljoonaa ja Tämä on aika suuri lohko Euroopan taloudesta ja yrityksemme tai yhteisömme nimi on siis A2VO. Olen ollut tekemisissä sosiaalirahastoon parissa aika pitkään. Olen muun muassa ollut suunnittelupuolella ja viiden, kuuden vuoden ajan olen nyt ö, työskennellyt strategisempien asioiden parissa. Miltä tilanne Saksassa nyt näyttää? Luultavasti tiedättekin, että että meillä on 16 lenderiä ja kaikilla on ähm, operationaaliset äh, toimintonsa ja niiden sisällä on eri alaohjelmia, joiden parissa teemme työtä eri sektoreilla, eri aloilla. Muun muassa työntekijöiden hyvinvointia käsittelevät yhdistykset, äh, niillä on ohjelma, jota kutsumme Tailwind-ohjelmaksi – sen tarkoitus on luoda kumppanuuksia asetuksen mukaisesti. Olemme yrittäneet ryhtyä sellaisiin toimiin, jotka tähtäävät henkilöstön kehittämiseen, ähm, edistävät elinikäistä oppimista, kouluttautumista myös työpaikalla. Ja toki pyrimme pohtimaan sitä, kuinka vaikka rekrytointi- ja värväysstrategioissa voidaan ottaa huomioon tulevaisuuden haasteet. Tärkeimpiä käyttäjiämme ovat vammaiset, ähm, lastenhoidon parissa työskentelevät ja niin edespäin. Saksassa taustana on se, että sosiaalinen talous on yksi talouden kasvualueista. Tuskin tarvitsee kertoa teille, että demografinen muutos on tosiasia kaikissa maissa. Ja noin 75 prosenttia enemmän ihmisiä tulee työskentelemään tällä alalla tulevaisuudessa kuin nyt, ja me emme oikein tiedä, miten me saamme värvättyä uusia ihmisiä. Samanaikaisesti meidän täytyy pyrkiä pitämään kiinni niistä ihmisistä, jotka jo nyt työskentelevät tällä alalla. Joten tämä on ongelma. Saksan työllisyys- ja sosiaaliasiain valiokunta, äh, ministeriö on kaikkein tärkeimmässä roolissa tässä koko rakenteessa. Ja miten me olemme siis täytäntöönpanneet koko tätä asiaa? Tässä on kyse kumppanuuksista. Meillä me käytämme muun muassa Euroopan sosiaalirahaston teknistä apua ja koordinaattorit ovat vastuussa täytäntöönpanosta. Ja meillä on myöskin ohjausryhmä. Ja sitten meillä on nämä hyvinvointijärjestöt. Ja ne tekevät suosituksia eri ohjelmaehdotuksiin, joita esitetään – ja se vastaa myöskin vast- valvonnasta. Eli kyse ei pelkästään arvioinnista, vaan haluamme tietää, onko näissä hankkeissa kestäviä elementtejä vai ei. Meillä oli 60 miljoonaa käytössä. Kuusi tarjousta tuli ja nyt tämä prosessi on jo päättynyt, koska varat on käytetty mutta nämä hankkeet ovat käynnissä vielä vuoden 2014 loppuun asti. 134 hanketta käynnistettiin. No sitten tämä uusi kausi. No heti aluksi haluaisin tehdä selväksi, mitä tämä ESF tarkoittaa. Meillähän se on jonkinlainen laboratorio, jossa testataan uusia ajatuksia. Ja Meillähän kyse on työllisyyden lisääntämisestä, mutta myöskin köyhyyden vähentämisestä. Se on Saksalle tärkeä teema. Eli tässä pitää kehittää uusia malleja ja testata niitä. Me emme halua mitään. Me haluamme olla täydentämässä sitä, mitä valtio tekee, vaan me haluamme tehdä sitä, mm, että ihmiset pääsevät työmarkkinoille ja pysyvät siellä ja pystyvät valmistautumaan väestörakenteen muutokseen. No sitten EU 2020-strategia. Se on hyvä myöskin meille, koska sielläkin näitä asioita on tematisoitu, mutta tarkastelemme tietysti myöskin kansallisia uudistusohjelmia, erityisesti Saksassa, ja miten niiden kautta päästään näihin tavoitteisiin. Eilen saimme päivitettyjä tietoja ministeriöstä sen suhteen, miten kansallinen uudistusohjelma etenee Saksassa. Ja siellä ei ole niitä asioita mukana, joita olisimme halunneet, esimerkiksi köyhyyden vähentäminen, vaan Saksassa edelleenkin on vain yksi indikaattori ja siitä on sitten monella tavalla haittaa. No sitten 2020 strategia mistä kasvua tulevaisuudessa saadaan. Mitä voitaisiin tehdä väestörakenteen muutoksen osalta? Ja sitten suuri kysymys on myöskin vanhusten huolto. Tämä ei ole uutta. Eurooppa ikääntyy kaikkialla ja tämä fakta on jo kaikille tuttu. Mutta sitten on toinenkin tärkeä tavoite, eli köyhyyden torjunta. Ja meidän pitää antaa sosiaalirahastosta tälle tukea, ja tämä on myös aivan oikein ja hyvä, ja tämä on pidettävä mukana, eikä sitä saa poistaa täältä. Eli neuvostossa on pyrittävä siihen, että tämä jää tähän tekstiin. Sitten makrotaloudesta. No siitä jo puhuttiinkin hiukan. Me emme voi kuvitella, että toimitaan huolimattomalla tavalla, kun on makrotaloudellisia ongelmia. Eli vaikutusten arviointi pitää tehdä, eikä voi olla niin, että esimerkiksi kodittomien hankkeet katkaistaan vain siksi, että makrotaloudellinen tilanne on hiukan sekaisin. Eli meillä pitäisi olla jonkinlaisia sosiaaliindikaattoreita, jotta voimme keskittyä paremmin näihin kohderyhmiin. Olemme työstäneet hiukan näitä sosiaalisia indikaattoreita tuleviin rakenteisiin, koska me katsomme, ettei riitä, että katsotaan vain taloudellisia tekijöitä, joiden perusteella sosiaalirahaston varoja jaetaan, vaan myöskin muilla tekijöillä on roolinsa, erityisesti kun ajatellaan köyhyyttä. Sitten kumppanuus periaatteeseen jo mainitsinkin. Se on tietysti asia, jota meidän pitää kiireellisesti tukea. Se ei koske pelkästään työmarkkinaosapuolia, vaan on hyvä, että tässä sanamuodossa on puhuttu myöskin kansalaisjärjestöistä ja kansalaisyhteiskunnasta. Tämä on meille keskeinen seikka, koska muuten me emme voisi ollenkaan tehdä yhteistyötä. Ja kumppanuus ja yhteistyö pitää olla sellaisella tasolla, että voidaan puhua samalla tasolla, eikä saada sitten tietoja, jotka myöhemmin kumotaan. Esimerkiksi Saksassa päätökset, joita hallitus myöhemmin kumoaa, niin meillä on enää sitten vähän vaikutusmahdollisuuksia siinä tilanteessa. Eli nyt täytyy sitten katsoa, mitä komission käytännössäännöissä sanotaan sisällön ja laadun puolesta. No meidän täytyy katsoa, millainen se on. Meillä on konkreettinen käsitys siitä ja toivottavasti saamme kumppanimaita, jotka ovat vielä hiukan etäällä. Sitten käytännön tasolla yksinkertaistaminen on tärkeä kysymys, mitä tulee rahoituskysymyksiin. Mä kertamaksut, niitä pitää käsitellä. Yhteisrahoituksessa on tiettyä joustavuutta ja täytyy katsoa, mitkä maat ovat nyt ongelmissa näiden sääntöjen soveltamisessa. Ja tietysti tekninen avunanto, tästä puhuin jo aluksi, se on tärkeää. Jos haluamme laajentaa kapasiteettia, niin tietysti meillä pitää olla myöskin mahdollisuus käyttää näitä varoja. Ja kannaltamme tätä asetusta pitää muuttaa niin, ettei ainoastaan vähän kehittyneet alueet saa varoja, vaan myöskin nämä siirtymäalueet. Näin ei nyt ole ja tämä pitää muuttaa. No niin, sitten miltä tulevaisuus näyttää? Meillä on kaksi suurta aihealuetta, joita haluamme käsitellä. Ensinnäkin väestörakenteen muutaminen, sosiaalitalouden muuttaminen, työllisyys ja sitten to- köyhyyden torjunta. Saksassa meidän pitää nopeasti toimia. Puhun ihan lyhyesti näistä investointipainopistealueista. Me haluamme mukauttaa työvoimaa, elinikäinen oppiminen, köyhyyden torjunta. Me keskustelemme Saksan hallituksen ja Saksan työministeriön kanssa, mutta tällä hetkellä ei ole vielä nähtävissä, että hallituksen kumppanuus olisi niin tehokasta kuin oli kuviteltu. Eli ehkä täällä te voisitte sitten lähettää selkeitä viestejä tästä asetuksesta, joten, jotta myöskään Saksassa nämä kumppanit eivät jää hyödyntämättä. Kiitos. Vielen Dank, Herr Bartels. Ähm, Kiitoksia. Sitten Erik Etienne, joka on poitou charentin alueen prefektuurin alueellisten asioiden pääsihteeri. Hän saa puheenvuoron. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Euh- Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän kertoa päivittäisestä työstä Euroopan sosiaalirahastosta. Minä itse olen peräisin aika maaseutu normaisilta alueilta Potusarantissa Ranskassa. Siellä ESR-tehtävät on annettu valtiolle ja osa taas kuuluu prefektuurille täällä edustan tai tälle alueelle. Ja erityisesti sihteeristö käsittelee alueellisia kysymyksiä. Tämä maaseutualue ESR Osusta, joka saa 4,5 miljardia e- miljoonaa euroa. Tämä saa 127 miljoonaa euroa alueelle ja 2,7 prosenttia väestöstä elää tällä alueella. Koko Ranskan väestöstä minä sanoin, että tämä alue on 99 prosenttisesti yhteisön keski, uuden keskitasoa ja siis maaseutualuetta ennen kaikkea. Tällaisia osaamiskeskuksia on, esimerkiksi konjakin valmistus ja konjakin vienti ja sitten velustustuotteet, joita syntyy maataloustuotannosta. Niin kuin muutkin suuret Ranskan alueet ovat kärsineet 2008 talouskriisistä ja talouden toiminta on hiljentynyt viime kesästä lähtien ja voidaan todeta yleisesti ottaen, että Euroopan sosiaalirahasto auttaa ranskalaisessa ja Euroopassa politiikan to- toiminnassa, koska on selkeä yhteys luottamussopimuksen kautta saatu aikaan. Tämä sopimus on sovittiin jäsenvaltioiden ja komission välillä, että toteutetaan tällaisia suhdanteiden vastaisia toimia. Tämä alkoi 2008 ja nyt on sitten tällainen kilpailuohjelma, toimintaohjelma toiminnassa ja pyritään saamaan tilit jälleen tasapainoon julkisessa taloudessa. Ranskassa on 9,3 prosentin työttömyys ja meillä 8,9 on hiukan alle kansallisen keskiarvoon. Ja näin ollen 127 miljoonaa euroa on todellinen silta koulutuksen, ammattikoulutuksen ja työn välillä suorassa linjassa, niin kuin äsken sanoi, tahtoon kehittää työllisyyttä ja laadullista työllisyyttä ja suosia työllisyyden työelämään palaamista niiden väestöryhmien jotka ovat kaikkein huonossa tilanteessa. Tässä hiukan kontekstia. Tämä on pieni alue, mutta joka käyttää asianmukaisella tavalla ESR-rahastoaan rahojaan. Nyt on varokäyttö 72 prosenttisesti, joten nyt ei ole mitään riskiä takia tälle, että alueemme tästä kärsisi. Tämä on pieni alue ja se näkyy tällä hetkellä 90 miljoonaa euroa on käytetty suuressa ESR-hankemäärässä. 1000 euroa. Voyez le Tässä näkyy hiukan, minkälaista toiminta alueella harjoitetaan, ja tämä näkyy myös asiakirjan tai tämän asian mittavuudessa ja siksi voin hiukan antaa teille kuvaa tilanteesta. Äsken sanoin, että työllisyyspolitiikka on alueellistettu Ranskassa, sitä on päätetty kansallisella tasolla ja prefektyyrit hoitavat 25 prosenttisesti ESR-varoja, joita Ranska saa. Nämä, nämä politiikat auttavat työllistämisessä väestöä ja tässä on, valtio on luonut jotakin vuosia sitten tällaisen erityisavustuksen, jonka avulla voidaan antaa tietty sosiaaliturva tai verkko kaikkein köyhimmille ja näin heitä voidaan myös kannustamaan palaamaan työelämään ja näin he saavat erittäin tärkeän minimitulotason Ranskassa tätä järjestelmää hoidetaan departementeissa ja mitä tulee alueelliseen ESA-toimintaan, niin Potosarantissa on annettu kolmesta neljään miljoonaa euroon, euroa, jotta voitaisiin näiden ohjelmien kautta mahdollistaa se, että kyseiset henkilöt pääsevät uudestaan työelämään, saavat työpaikan. Onko siis esimerkiksi alueelta, jossa 60 000 ihmistä on nauttinut näistä eduista ja monet ovat onnistuneet hyvin ja tämä on aika poikkeuksellista. Luonnollisesti sanoin äsken, että työelämään paluu on hyvä, mutta tässä to, to, toistella, taistella myös koulun keskeyttämistä vastaan. Otetaan huomioon vaarassa olevat väestöryhmät, jotta he saavat kaiken mahdollisen tuen. Sitten ESR-tuen avulla konkreettisesti tehdään ministeriöiden välistä työtä Puotosarantin alueella ja on pystytty löytämään tällaiset koulun keskittämisen vaarassa olevat tahot ja on sitten pystytty tukemaan heitä ja tällaista toimintaa harjoitetaan koko alueella. Ja tässäkin käytetään hyväksi ESR-varoja ja näin 80 prosenttisesti nuoret tavallaan ongelmanuorille löydetään tällainen ratkaisu, joko he palaavat koulutukseen tai sitten he saavat tällaisen tukityöpaikan. Tässä toimitaan myös lukutaidottomuutta vastaan. Tästä puhutaan varsin vähän, on noin 5 miljoonaa lukutaidonta Ranskassa Meillä on oma osamme omalla alueellamme ja sitten pyritään saamaan aikaan perustaidot ja toimia niin, että työntekijät voivat kouluttautua ja saavat erityistukea, jotta tarvittaessa oppivat ne taidot, joiden kautta he voivat oppia uusia asioita, jotka liittyvät työmarkkinoihin. Ja ESR on aika vähän perustettu kysymys meidän alueellamme. Yksi osa koskee taloudellista muutosta ja osa taas koskee työllisyyteen, ty- työelämän palaamista ja sosiaalista osallistamista. Nämä kaksi ensimmäistä akselia, ö, taloudellinen muutos ja julkinen tuki vaikeus oleville on noin 80 prosenttia operatiivisista ohjelmista alueellamme. 30 prosenttia taloudelliselle muutoksille ja noin 58 prosenttia käytetään muihin kysymyksiin. Kaikki tätä voidaan määritellä ja mitata tämänhetkisessä ohjelmassa valtion avulla ja paikallisviranomaisten avulla, koska meillä on tällainen järjestelmä ollut käytössä jonkun joitakin vuosia. Tätä kautta on mahdollista laatia vuosittainen arviointi, jonka välitämme myös komissiolle, ja tätä kautta voidaan seurata hallinnointia alueellisella ja valtion tasolla. Luvut, joita olen tässä maininnut, ovat peräisin Presage-ohjelmista, joka liittyy myös muihin rahastoihin. Ja tässä näkyy, miten selkeästi miten on edistetty sitten esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Me rahoitamme muiden huomattavasti suurempien alueiden kanssa, kuten Lille de Francein kanssa, kaikkein eniten taloudellisen muutoksen kysymyksiä. Siis talous on erittäin tärkeästi esillä, e ei saada sitä ole mitenkään laiminlyöty. Ja sitten ikäihmisten osuus, vähän koulutut henkilöt, heitä tätä oman onnensa nojaan, koska noin 58 prosenttia toimista, jotka liittyvät näihin, taho, näihin henkilöihin suoraan ja näin kyseiset henkilöt voivat löytää työpaikan, tai noin kolmessa heistä on pystynyt löytää, löytämään työpaikan. Vaikka tämä ei olekaan niin helppoa, sitten haluaisin edetä varsin nopeasti, koska aika on vähän ja kertoisin joistakin suunnitelmista, joihin on ryhtyä seuraavan ohjelmavaiheessa. Ensinnäkin haluamme täsmentää prioriteetteja kolmeen pääkysymykseen valmistaa työn palkansaajan muutoksen, helpottaa tietysti nuorten ja työttömien mahdollisuuksia. Haluamme edistää myös sosiaalista osallistamista ESR meille Ranskalta katsottuna on edelleenkin tällaista julkista toimintaa, sen täytyy suuntaa toimintansa, jo, joko palkansaajiin ja yrityksiin. Tai, ja tällä hetkellä sitä hoidetaan varsin hyvällä tavalla hajautetusti, toimitaan lähellä ruohonjuuritasoa ja tämä sopii tietysti Ranskan työllisyystilanteeseen, joka on pitkästi alueellistettua. Meillä on myös tällaisia välijärjestöjä tukemassa toimintaa. Sitten vielä palaisin tähän ohjelman toteuttamiseen. Voin kuvitella, että tällä hetkellä pitäisi yksinkertaistaa tällaista virallista valvontaa koskien toimintaohjelmia ja aivan erityisesti ESRn ohjelmia. Oikeastaan kyse pyritään varmistamaan rahastojen toiminta ja saada aikaan hyviä hankkeita, tietysti pienmuotoisia hankkeita. Tässä saksalainen kollega taisikin näistä kysymystä puhua. Minkä takia puheenjohtaja emme laatisi tällaista ohjekirjaa, jotta käyttäjät, ESR-varojen käyttäjät voisivat paremmin mitata saavutettua tuloksia. ja tietenkin sosiaalisissa kysymyksissä on joskus vaikea mitata ja ottaa huomioon muita kysymyksiä kuin työllisyyden palaminen, mutta varmaan toi, muitakin indikaattoreja voi olla, jotta voidaan paremmin mitata tuloksia. Ja ehkä voitaisiin ajatella myös tässä laajennettua ESR, kun puhun lainatusta, niin ehkä tästä on puhuttukin tällaista eurooppalaista elintarvikeavusta kaikkein vähävaraisille. Ehkä voisimme puhua sosiaalista osallistumisesta Olisi hyvä, jos näistä nämä asiat liittäisiin selkeämmin ESRn toimintaan, koska tämä on aivan selkeästi mahdollista. Ja sitten vielä globalisaatiorahasto, sitä käytän varsin vähän, puhun omalta näkökannalta tietysti, ja ehkä olisi helppo löytää jonkunlainen silta tästä tulevaan toimintaohjelmaan. Kiitos. Ja, vielen dank, Etienne. Um, und jetzt haben wir noch... Kiitoksia. Sitten vielä kolmas asiantuntija, Adam Kulman. Hän on poliittisista asioista vastaava Budapestissa Open Society Instituteissa. Ja teillä on myöskin 10 minuuttia puheaikaa. Mutta haluaisin vielä, että kaikki kolme asiantuntijaa, jos teillä on vaikka jotain kirjallista tietoa. Itse olen varjoesittelijän tässä kysymyksessä ja tiedän, että esittelijä on erittäin kiinnostunut tästä. Eli jos voisitte lähet, jättää sihteeristölle tai ehkä huomenna näitä tietoja, me teemme tätä työtä intensiivisesti ja näin voimme ottaa huomioon myöskin teidän ehdotuksenne. Eli nyt kolman saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti. Ensinnäkin haluaisin kertoa hiukan meidän ohjelmastamme. Me emme käytä sosiaalirahastoja, vaan oikeastaan korvaamme ne omilla varoillamme niin, että kansalaisjärjestöt ja muut vastaavat voivat niitä käyttää. Me teemme työtä neljässä jäsenvaltiossa, Tsekissä, Slovakiassa, Unkarissa, Romaniassa, Bulgariassa. Ryhmitän viestini kolmeen kategoriaan. Komissiohan on tehnyt mielestämme hyvän ehdotuksen. Se sisältää useita tärkeitä kysymyksiä. Meidän mielestämme osa niistä on sellaisia, että neuvostokin niitä tukee. Toiset taat ovat vähemmän todennäköisiä ehdokkaita neuvoston tukemiseksi. Ja sitten on sellaisia asioita, jotka eivät vielä sisälly ehdotukseen, mutta joita parlamentti voisi ehkä oma-aloitteisesti sinne sisällyttää, ehdottaa. Puhutaan ensin ensimmäisestä ryhmästä. Uskon, että kaikki osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että varojen laaja käyttö ja yksinkertaistaminen, siis hallinnon yksinkertaistaminen ovat hyvi, hy, hyvä asia. Suhtaudun optimistisesti siihen, että tietty alueellinen kohdentaminen on asia, jota neuvosto tukee. On tärkeää viitata myös Euroopan parlamentin päätöslausemaan, jonka se hyväksyi vuosi sitten – se koski Euroopan romanien osallistamisstrategiaa. Siellä, siinä yhteydessä luotiin myös tällaisia kriistä köyhyyskarttoja. Nämä ovat nyt mukana asetusluonnoksessa. Tässä ensimmäinen dia. Lisäisin vielä sen, että olen sitä mieltä, että Euroopan sosiaalirahaston tehokkuus, tehokkuuteen vaikuttaa varmasti yhtä paljon tämä asetus kuin itse sosiaalirahastoasetus, joten tulen korostamaan tähän asetukseen liittyviä seikkoja. Mitkä ovat siis ne kysymykset, jotka mielestäni ovat tärkeitä tässä komission laatimassa luonnoksessa, ja mitkä kenties eivät ole sellaisia, jota neuvosto tukisi? Monet ovat jo maininneet sen, kuinka tärkeää on se, että sosiaalirahasto ja sosiaalinen osallistumisväline saavat minimiosuuden. Puhuisin, en puhu siitä, mutta puhun tästä ennakkoehdollisuudesta, ennakkoedellytyksistä. Paljon on puhuttu makrotalouden edellytyksistä ja mielestäni on tärkeää saada selkeä kuva näiden kahden välisestä erosta jos kohta olen sitä mieltä, että e, e, sosiaalirahaston osalta makrotalouden ehdot voivat olla harmillisia, hankalia, niin ehkäpä sosiaalirahaston osalta jäsenvaltioiden täytyy laatia temaattisia strategioita, jotka ovat rahojen käytön taustalla ja tukena. Joten mielestäni tämä on yksi tärkeä askel eteenpäin tässä asetuksessa luonnos, asetusluonnoksessa. Ja mitä tulee sosiaaliseen osallistamiseen ja romanien osallistamiseen, niin mielestäni on tärkeää, että sosiaalista inkluusiota koskevat ennakkoehdot yhdistetään romanien osallistamiseen. Mielestäni on erittäin tärkeää, että asetusluonnoksessa on jonkinlaisia institutionaalisia takeita torjunnan, <laughs> syrjinnän torjumiseksi jonkinlaista koulutusta, siis henkilöstön koulutusta tarvitaan niiden henkilöiden, jotka tekevät työtä EU-varojen jakamisen parissa. Asetuksessa tulisi tukea myös erityistoimia joiden tarkoituksena on tukea työllisyyttä ja syrjinnän torjumista ja on erittäin tärkeää, että kumppaneiden kapasiteetin rakentamiseen kiinnitetään huomiota. Ja ihan lopuksi mainitsisin muutaman seikan, joiden osalta tätä luonnosta olisi syytä parantaa. Ensinnäkin liittyen näihin ennakkoehtoihin – Asetuksessa sanotaan, että strategioiden tulisi olla jo olemassa. Ei ole selvää, tulisiko niitä täytäntöönpanna, ja ei ole selvää sekään, että jos niitä ei täytäntöönpanna, niin komissio sitten puuttuisi asiaan. Olisi parempi, jos selkeästi kerrottaisiin, mikä on komission mandaatti tässä kohtaa. Toiseksi, tällä hetkellä romanien osallistaminen ja sosiaalinen osallistaminen – ovat vain osa ex ante ehdollisuutta sosiaalisen osallistumisen osalta, kun taas romanien osallistumisstrategia ja sitähän valmisteltiin, valmisteltiin instituutiossa, siinä sanotaan, että sitä tulisi edistää koulutuksen ja työllisyyden kautta. Ja siksi mielestäni on tärkeää sisältää romaanien osallistamista koskevat aspektit myös näihin temaattisiin ex-anteehtoihin, jotka koskevat muun muassa koulutusta. Ja haluaisin muistuttaa teitä siitä parlamentin päätöslauselmasta, jonka jo mainitsin. Se juontuu viime maaliskuulta. Siinä sanotaan, että rakenne, rahastojen, myöntämisen ehtona tulisi olla syrjinnän poistaminen ja romanien osallistaminen ja parlamenttihan on jo sitoutunut noudattamaan tällaisia ehtoja tai noudatuttamaan niitä, mutta komissio ei ole vielä äh, niitä asetukseen ole, luonnokseen ole sisällyttänyt. Institutionaaliset takkeet ovat asia, joita tulisi vahvistaa. Kun puhutaan tasapuolisista mahdollisuuksista, Ähm, niin niiden tulisi jos kukaan ei niistä pidä huolta, niin silloin kukaan ei niitä myös toteuta. No, nämä olivat niitä asioita, joita halusin tässä teille kertoa. Ja tulen lähettämään konkreettisia ehdotuksia myös kirjallisesti. Ja, vielen Dank. Äh, jetzt haben wir unseren Liste. Ähm, ja, jetzt würde ich gerne den Kollegen... No niin, sitten kollegat saavat puheenvuoron. Ensimmäisenä Kiitos, olkaa hyvä. Kiitoksia. Oli hieno kuulla näitä kommentteja, koska sopivat hyvin yhteen siihen ajatteluun, jota täällä parlamentissa ja valiokunnassa on harjoitettu. Ja herra Bartas, Bartas sanoi, että yksi päätehtävistä me on vastustaa neuvoston tiettyjä yrityksiä. Tuli muissakin puheenvuorossa esiin. Pitää kiinni kokonaissummasta, ottaa huomioon sosiaalinen osallistaminen ja siinä varatut varat. Meitä todellakin pitäisi eh, var- varmentaa nämä varat. Muutoin tässä on vaara menettää jotakin. Kaikki varmasti ovat makrotaloudesta ehdollisuudesta samaa mieltä. Se voi auttaa auttaa kaikkein pahimmassa tilanteessa olevia. Haluaisin vain mainita, että discrimination. Tässä pyritään vastaamaan myös syrjintää. Minä itse olen esittänyt live-valiokunnassa tästä asiasta koskien näitä kansalaisuusohjelmista ja mukana on myös syrjimät, vastaisuus, joten mielelläni Haluaisin kommenttia siitä, miten näitä kahta astusta voitaisiin harmonisoida. Sitten puhuttiin tämä yleisasetus, joka voisi vaarantaa joitakin seikkoja, joita laajasti tuetaan tässä valiokunnassa ja mielestäni meidän myös täytyy olla valppaita ja nähdä ja ymmärtää, mitä tapahtuu tämän asetuksen kohdassa. Se on myös yhteinen tavoitteemme. Sitten mitä tulee kumppanuusperiaatteeseen. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanoivat, että ei riitä, että puhutaan tästä. Käsitteen tasolla meidän pitää nähdä operatiivinen kumppanuus, käsite ja tällaiset käytännössäännöt, hyvät toimintasäännöt, ohjenuoret ovat tärkeitä. Tämä liittyy hiukan syrjinnänvastaiseen käsitteeseen, tarvitaan myös instituutionaalisia takeita. Tämä on tehdä Kulman esiin tuollainen kysymys on tietysti täytäntöönpano panossa. Ja varsin usein näemme, että on hyvin vaikea voittaa voitsen tahdon puute paikallisella tasolla. Ja täytäntöönpano voi olla hankala näiden käsitteiden kohdalla. Sitten täällä kuulimme hyviä kommentteja, jotka voimme ottaa mukaan – Kiito, kiitoksia. No niin, Elisabeth vielä mainitsi, että millä me otamme kaikenlaisia kirjallisia kommentteja vastaan. Kiitoksia. Ja, vielen Dank Inga. Jetzt möchte ich... Kiitoksia. Ja sitten esittelijä Moran Chartier, koska hän saa eniten näitä kysymyksiä. Eli oli hyvä, mutta enempää aikaa ei kuitenkaan saa. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kolmea asiantuntijaa, koska heidän puheenvuoronsa olivat hyvin täydentäviä ja mielenkiintoisia. No, sitten Kontsin esittämä kysymys, mutta jatkaan vähän samaan suuntaan. Ensinnäkin ensimmäinen kohta on ihan rakentava. Yhdessä me kierrämme tätä tahtoa todellakin toimia näissä asioissa, mutta onko teillä kaikilla jotain vinkkejä meille sosiaalisista indikaattoreista, joihin voisimme tukeutua ja mitata tämän politiikan tehokkuutta? Eikä pelkästään mitata, vaan ehkä voisimme myöskin kannustaa toimijoita olemaan tehokkaampia niin, että Euroopan varat vaikuttavat näihin kysymyksiin. Sitten toinen seikka. Pidin hyvänä sitä, että monet teistä puhuivat siitä, kuinka tärkeää on, että on siirtymäalueita. Tätä keskustelua on käyty Euroopan parlamentissa ja me olimme aktiivisia tällä saralla. Ja kun on kyse aktiivisesta politiikasta, silloin on tarpeen, että nämä siirtymäalueet otetaan huomioon. Ja te osoititte, kuinka paljon asioita käsitellään sosiaalirahastossa. Euroopan sosiaalirahasto ei ole rahasto, joka liittyy esimerkiksi maankäyttökysymyksiin, vaan on hyvin paljon kysymyksiä, jotka eivät ole kovin merkittäviä raha, rahallisesti. Eli millä tavalla teidän mielestänne voitaisiin parantaa ja yksinkertaistaa tätä päällekkäistä työtä, kun te joudutte käsittelemään näin monen tyyppisiä asioita. Sitten kolmanneksi, tämä kiinnosti minua kovasti, mitä sanoitte. Te näytitte, kuinka paljon sosiaalivaroilla voidaan tukea innovaatiota ja niitä voidaan käyttää koulutuksessa kansallisen politiikan suhteen. Millä tavalla tätä voitaisiin vielä vahvistaa, tätä uusien ajatusten laboratoriota, eli millä tavalla tätä voitaisiin korostaa ja vielä vahvistaa. Sitten neljänneksi, monet teistä totesivat, kuinka paljon nämä ennakkohankkeet, hetkinen, kuka se nyt oli, no en muista kuka se oli, mutta joku sanoi, kuin, millainen vaikutus tällä ennakoinnilla oli. Bartelt, te varmaan sanoitte. Eli työpaikoista on viettävä kiinni, ei pidä pelkästään luoda niitä, vaan koulutuksen ja ennakoinnin avulla voidaan myöskin säilyttää työpaikat. Ja tämäkin on erittäin keskeinen kysymys. Eli millä tavalla voisitte antaa meille vinkkejä sen suhteen, että seuraavassa vaiheessa voitaisiin toimia vielä tehokkaammin. Eli tässä oli minun kysymyslistani, puheenjohtaja. Kiitoksia. No minullakin on kaksi lyhyttä kysymystä, koska minäkin olen varjoesittelijä ja olen käsitellyt tätä asetusta jo pitkään. Ensinnäkin Bartelsille kysymys. Meillähän on artikla 6. Ja kumppanuusperiaatetta tulee siis tukea. Siinä tehtiin paljon valmistelutyötä ja siellä on myöskin porrastus liittyen kumppanuuden tukemiseen. Minä suhtaudun siihen kriittisesti ja haluaisin kuulla teidän kantanne. Mielestäni kaikki kumppanuudet ovat samalla tasolla kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikkia tulee tukea. Ja missään jäsenvaltiossa ei voida sanoa, että tuossa valtiossa ei tarvita kumppanuutta. Eli kaikkien osapuolten on täytettävä tehtävänsä. Ja haluaisin kuulla teidän kantanne myöskin tähän. Eli mitään eroja ei pitäisi tehdä. Ja voisitte kertoa kantanne. Ja sitten toinen kysymys Etienelle. Tällä hän näille varojen käytöllä on hyvin paikallinen vaikutus, eli haluaisin kuulla, mitä mieltä olette näistä paikallisen työllisyyden aloitteista – Nehän on nyt otettu mukaan tähän asetukseen, ja me vihreät ajattelemme 5 prosentin lauseketta tähän lisäksi, koska jotain samanlaista on esimerkiksi maaseudun kehityksessä LEADER-hankkeessa. Ja mielestämme tästä olisi hyötyä myöskin työllisyyskysymyksissä. Niin oliko vielä joku? Ei? Eli jokainen asiantuntija saa vielä viisi minuuttia, koska sen jälkeen haluamme vielä kuulla komissiotakin. Eli nyt toisessa järjestyksessä, niin kuin aina, eli Kulman saa ensimmäisen puheenvuoron, Etien ja sitten Bartels viimeisenä. Eli Kulman, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Ensinnäkin mitä tulee progressin, tai siis edistyksen mittaamiseen, aina täytyy ottaa huomioon se, että onko etnisiä indikaattoreita, jotka liittyvät romaneihin. Uskon, että on useita mahdollisuuksia mitata parantumista, jopa romanien tilanteen parantumista, vaikka ei käytetäkään erillisiä indikaattoreita. Voidaan näitä kriisikarttoja käyttää, katsoa miten työllisyystilanne on näillä alueilla tai tietyillä alueilla parantunut. On tietysti, olisi hyvä, jos olisi myös jonkinlaisia etnisiä indikaattoreita. Mitä tulee yksinkertaistamiseen, sanoisin, että asetuksessa tulisi puhua asiasta niin selkeästi kuin mahdollista. Jo tämänhetkisessä asetuksessa puhutaan yksinkertaistamisesta, mutta se kuitenkin antaa tilaa tietyille tulkinnoille, ja siksi kansalliset viranomaiset eivät ole ihan varmoja siitä, voivatko he hyötyä tästä, ja pyrkivät pikemminkin välttämään riskejä pikemminkin kuin hyötyvät mahdollisuuksista, vaikka tietävät, että ohjelmista olisi hyötyä suurille edunsaajaryhmille. Eli kannattaisi saada asetukseen niin selkeä sanamuoto kuin mahdollista. Kun puhutaan yksinkertaisista, tuosta kustannusoptioista, niin olisi hyvä, jos sanottaisiin, että näitä könttäsummia ei alistettaisi tilintarkastukselle. Ja lopuksi sosiaalirahaston innovatiivisesta luonteesta. Mielestäni se ei ole tällä hetkellä ollenkaan innovatiivinen, ainakaan meidän alallamme. Kerron esimerkin. On mahdollista käyttää globaaleja apurahoja, asetuksessa niin sanotaan, mutta yksikään niistä maista, niistä viidestä maasta, joissa me käytämme, ei käytä sosiaalirahaston globaaleja tukia, joten vaikka innovatiivisuutta olisikin, niin sosiaalirahasto ei ainakaan sitä rahoita eikä tue. Ja mitä sitten tulee työpaikkojen pitämiseen, olen täysin samaa mieltä siitä, että se on tärkeää. Toisaalta muistuttaisin teitä siitä, että nyt kun nuorisotyöttömyys on ollut jopa 40 prosenttia joissain jäsenvaltioissa, romanien osalta se on jopa 60 prosenttia ainakin 50 prosenttia korkeampi kuin minkään muun jäsenvaltion nuorisotyöttömyys. Tämä olisi hyvä pitää mielessä. Joten täällä ei riitä se, että pidetään työ, olemassa olevia työpaikkoja. Eli minä palaan puheenjohtajan palille. Eli seuraavaksi Elke Tien. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtajan. Tuli paljon kysymyksiä. Ja minä jätin valiokunnan sihteeristölle tämän puheenvuoron. Se voidaan jakaa jäsenille, koska kymmenessä minuutissa tässä oli aika paljon tavaraa, mitä esittelin. No niin, tuli monia kysymyksiä jotka liittyvät paikallisaloitteisiin vastaan puheenjohtajan kysymykseen. Ensin tietysti sanotaan, että Ranskassa Puotusarantin alueelle me saamme noin 80 vain 20 prosenttia hoidetaan keskeisellä tasolla ja me hoidamme muut varat. Alueellisia aloitteita on, niitä luodaan paikalliskumppaneiden kanssa. Paikallisyhteisöllä on oma roolinsa, mutta myös kaikki erityisjärjestöt, välijärjestöt, joita Käsitellään ehkä hiukan nopeasti äsken esimerkiksi työvoimatoimistot, erilaiset työllisyysedistämistoimet. Kukaan tällä hetkellä ei voi olla välittämättä näistä kysymyksistä, joten paikallis, paikallinen kumppanuus ja tätä alueen prefekti valvoo ja tällaisia toimintaan rohkaistaan. Joten tämä toiminta on alueellistettu ilman, että ja noudataan yleistä etua. On olemassa periaate, että halutaan suosia sellaisia hankkeita ja aloitteita, jotka toimivat. Sitten tuli kysymyksiä sosiaalista indikaattoreista, puhuin tulosindikaattoreista ja myös tällaiset tilintarkastusindikaattorit voisivat olla käytössä vähän mutta joka tapauksessa ei voida olla tyytyväisiä tähän elinikäiseen koulutustilanteeseen. Pitäisi toimia niin, että on tällaisia selkeitä kohtia, etappeja, jotka voidaan identifioida, eikä pitäisi varata tällaista toimintaa pelkästään nuorille tai toista mahdollisuutta. Ja näin ihmiset voisivat ammattiuransa alussa esimerkiksi tai koulutuksen alussa tai koko elämän aikana, he voisivat aina käyttää hyväksi näitä äh, indikaattoreita ja näin voisivat paremmin suunnata toimintansa ja valita erilaisista vaihtoehdoista ja näin voidaan jo ennakoida koulun keske- koulutuksen keskeyttämistä esimerkiksi. Ihmisten määrät, jotka eri toimiin, on myös hyvä indikaattori mielestäni ja tietysti pitää kuulla niitä, jotka ovat hyötyneet näistä varoista ja ohjelmista – sitten mitä tulee lukutaidottomien vähentämiseen, meillä on selkeitä tavoitteita, mitä tulee tuloksiin. On varsin vaikea kuvitella, että luvut, joita, joita äsken luettelin, ovat jatkossakin samat. Tarvitaan myös vaihtoohjelmia, ja viittaan siihen, mitä äsken sanoin puheenjohtaja, noita paikallisaloitteita, tarvitaan kansallista politiikkaa tietysti, joka jo rohkaistaan sen vaihto, vaihtoon. Tarvitaan yhteistyötä koulutuksen ja työ, työelämän välillä, niin kuin toimitaan vaikka Saksassa. He pärjäävät näissä puhumissa varmin kuin me, ja näin voidaan löytää mahdollisesti myös työ, työpaikkoja. Ö, ö, oppisopimus, oppisopimukset ovat hyviä välineitä. Sellaiset paikallisjärjestöt voivat ehdottaa tämän tyyppisiä e, sopimuksia kaikkein syrjäytyneimmille ja tietysti julkinen työ, työvoimatoiminta ja sitten yksinkertaistamisesta. Tällainen pyyntö varmaan tulee sieltä täällä toistuvasti. Ehkä Tästä ei pidä tehdä mitä tahansa julkisella rahalla, kaikki ovat samaa mieltä tästä, mutta äsken korostin sitä, että on, jotkut hankkeet ovat varsin pienimuotoisia. Tämä samanlaista puhui tavallaan myös Saksan kollega äsken, rakenteista, jotka ovat ehkä saaneet huonot, vähän huonosti välintä käyttöönsä. Ja tässä alue voi olla apuna sitten voidaan yksinkertaisesti tietyn kynnyksen alle, esimerkiksi ESR e asioita, jotka ovat tällaisia normaaleja kysymyksiä, jotka liittyvät ESRn, ehkä näitä sitten tällainen hallintaohjekirja, josta puhuin, tämä ohjekirja, viranomaiset voisivat käyttää näitä hyväksi. Ja Lopuksi viimeinen kysymys, on kirjasin ylös. Miten vaikutet, lisätään ESAn ohjelmien vaikutusta ja miten se vaikuttaa koulutukseen, koska nämä interventioluut ovat varsin houkuttelevia, minkä takia joissakin aiheissa, esimerkiksi osallistamisessa ei mentäisi pidemmälle ja ehkä tehtäisiin poikkeusehdollisuuden suhteen. Mä en tiedä, mutta joka tapauksessa tällaiset asiat, kun vaihdella näitä lukuja, voitaisiin ehkä synnyttää vieläkin lukuisempia ohjelmia. Ja tarkoituksena tietysti on aina saavuttaa konkreettisia tuloksia ja pystyä löytämään tällaisia hyviä malleja tässä vastauksia niin näihin kysymyksiin. Notre Kiitoksia. Haluaisin tässä vielä esittää yhden kysymyksen teille liittyen tilintarkastustuomioistuimen raporttiin. Ranskassahan tilintarkastustuomioistuin on analysoinut sosiaalirahaston toimintaa ja huomauttanut ongelmista, jotka liittyvät näihin monenkertaisiin kumppaneihin. Olisiko teillä tähän jotain kommentteja? Je vais reprendre la parole, parce que je crois que la question... Jatkan tästä, koska kysymys taisi olla minulle. Niin Potusarantissa meillä on 14 välijärjestöä. Entisessä ohjelmasukupolvessa niitä oli noin 17, joten nyt on pyritty tilanne, tilannetta. Minä uskon, että interkustustuomioistuin, josta puhuitte, pyytää sitä, että vieläkin saneerattaisiin näitä järjestöjä, josta on tehty tällainen globaali sopimus ja ne saavat tukea ja että tähän työhön pitää ryhtyä, se pitää tehdä. Meillä on vähän prioriteetteja, uskon, että nämä kolme tärkeää pilaria, jotka otin esille, joista nyt keskustellaan, taloudellinen muutos, työ, työpaikkojen hakijoiden määrä ja niin edelleen osoittaa tämän hyvin. Tätä ei pidä mitä hukkua liian suureen määrään toimijoita emme halua tietenkään evätä keltään ESR-varoja, mutta täytyy pystyä mittaamaan tässäkin saavutettuja tuloksia. On näitä välijärjestöjä, kuten työvoimatoimistot, jotka tekevät erittäin hyvää työtä, saavat tuloksia, jotkut vähemmän. Samoin paikallistahot tai edustustot pitää selkeästi pystyä löytämään näitä hyviä toimintapoja, jotka toimivat. Ja sitten tietysti saada äh, aikaan työpaikkoja, koska työ, työttömyyttä on ja näitä epävarmoja työpaikkoja paljon. Kiitoksia. Kiitoksia. Kun ajatellaan tätä tilintarkastustuomioistuimen arvostelua Ranskassa, voiko siitä olla meille hyötyä, kun ajatellaan lainsäädäntöä kokonaisuudessaan? Eli nostaa seuraavan tasolle. Ja sitten lopuksi vielä Vartels. Niin, te menitte siis päinvastaisessa järjestyksessä. Eli Andreas Bartels, olkaa hyvä. Ja, okei, okay, vielen dank. Ich, äh... Kiitoksia. Eli kolme aihealuetta. Eli kumppanuus, kumppanuusperiaate, sosiaaliset indikaattorit ja kolmanneksi ja sitten rahaston toiminta. Niin. Toivottavaa olisi, että tasa-arvoisesti kohdeltaisiin kaikkia kaikilla alueilla. Eli se oli helppo vastaus. Kumppanuusaihe on tärkeä ja täytyy olla selvyyttä siitä. Eli me nyt murramme rakenteita. Sosiaalirahasto on siinä mielessä riippumaton, että sen hallintopiste haluaa jatkuvuutta toimintaansa – he eivät halua, että muut toimijat tulevat mukaan, koska me tiedämme, mikä meillä toimii. Ja siksi on tärkeää, että katsomme kumppanuutta, missä näitä potentiaalisia kumppaneita on, jotka voisivat toimia sosiaalirahaston puitteissa ja luoda lisäarvoa paikan päällä, alueella tai maassa. Sitten sosiaaliset indikaattorit Saksassahan tätä asiaa on tarkasteltu sen suhteen, mitä liittovaltion hallitus on ehdottanut kansalliseksi uudistusohjelmaksi. Eli voimmeko ottaa mukaan uusia tietoja? Mehän voimme sanoa vaikka, mikä osuus pitkäaikaistyöttömyyksistä elää jo pitkään työttömyydessä. Tätä hallitus ei kuitenkaan totea, vaan välittää vain tietoja, jotka on helppo välittää. Eli me tarvitsemme lisäindikaattoreita, jotta voimme nähdä, että meillä on tietty ryhmä miehiä, jotka ovat pitkään olleet työttöminä. Jos haluamme heidät takaisin työelämään, meidän täytyy tehdä muuta kuin tarkkailla heitä tai sitten pakottaa heille jotain koulutusta. Heitä on autettava ja opastettava, eikä pelkästään työmarkkinoille, vaan usein myöskin ihan tavalliseen elämään. Sitten sama koskee näitä käyviä köyhiä. Eli Saksassa on paljon ihmisiä, jotka kyllä käyvät töissä, mutta eivät pysty elämään palkallaan. Tämäkin on tunnettua. Eli näidenkin ihmisten hyväksi täytyy tehdä enemmän, jos haluamme todellakin heidät takaisin työmarkkinoille. Eli nyt tulee taas esille tämä sana vähimmäispalkka. Eli meillä on poliittista voimaa tehdä tämä. Ja sitten kun ajatellaan työllisiä ja sosiaaliindikaattoreita. No, voidaan vaikka katsoa, miten, jokin, miten työtyytyväisyys on jotain muutosta ennen ja sen jälkeen. Ja sitten voidaan katsoa jälleen koulutustoimia ja toimet, ovatko ne toimineet. Mehän tiedämme esimerkiksi, että Saksa on jälkijunassa. Siellä on tehty tällä alalla hyvin vähän. Ja tämä työkykykysymys on hoidettu vain pakkotoimen. Me olemme tehneet aivan liian vähän, jotta ihmiset pysyisivät työelämässä. No sitten tämä laboratoriokysymys. Yksi esimerkki, missä tämä voisi olla tehokas. Saksalaisena tiedän, että minun täytyy olla töissä 67 vuotta vuotiaaksi asti. Eli minun täytyy vielä tehdä parikymmentä vuotta jotain. Ja jos me emme pysty kehittämään jotain, esimerkiksi henkilöstön kehityksen osalta, meidän täytyy kehittää malleja, jossa nuoret ja vanhat voivat tehdä rinnakkain työtä. Meidän täytyy varmistaa jatkuvuus ja joustavuus. Silloin kun osa jää eläkkeelle ja uusia ihmisiä tulee työelämään. Eli tämä ei tapahdu 67-vuotiaana, vaan ihmiset jäävät aikaisemmin jo eläkkeelle ja elävät sitten pienemmällä eläkkeellä. Eli tässä on nyt toimintatarvetta. Tämä ei vaikuta pelkästään kansallisella tasolla, vaan Euroopan tasolla, koska kaikki, tämä ongelma koskee kaikkia maita. Tämä nyt oli vain yksi esimerkki. Eli meidän täytyy miettiä vahvistettuja toimenpiteitä sen suhteen, miten ihmiset saadaan pysymään töissä, vaikka he ovatkin jo iäkkäämpiä. Sen pitäisi olla mahdollista, mutta se on toteutettava niin, ettei se johda tilanteeseen, jossa on sitten vääristymiä työmarkkinoille tai että se johtaisi epävarmoihin työsuhteisiin. Ja Saksan kannalta voin sanoa, että tältä saralla ei ole tehty yhtään mitään, paitsi vain puhuttu. Niin, mutta nyt täytyy kyllä siirtyä tekoihin. Kiitoksia tästä loppupuheenvuorosta. Nyt vielä komissio ilmeisesti saa puheenvuoron. Niin, en tiedä kuka edustaa sillä komissiota, mutta olkaa hyvä. My name is Andriana Tosheva and I'm director in Employ. Kiitoksia. Olen työllisyyspäävastusta ja käsittelen tätä tulevaa lainsäädäntöehdotusta ja neuvottelen neuvoston kanssa ja kiitän kovasti siitä, että meidät on tänne kutsuttu tänään. Ja nyt kun olen voinut kuulla eri tahojen kantoja, myös niiden kantoja, jotka kentällä toteuttavat ESRn varojen käyttöä, panin merkille selkeät viestit, joita vieralta välittyi tarpeesta pitää ESR pystyssä jatkossakin, koska tämänhetkisessä tilanteessa taloudellista ajatella, mutta myös sosiaalisesti meidän pitää tehdä paljon Euroopan kansalaisten hyväksi. Jokainen, joka on nähnyt yleisen asetuksen ja ESR-asetuksen, tietävät, että komissio on todella sitoutunut jatkossakin kahdella tavalla suhtautumaan syrjimättömyyteen ja sukupuolten väliseen mm periaatteessa, että pitäisi soveltaa kaikessa rahoituksen ohjelmakaudella ja erityistä huomiota kiinnitetään näihin periaatteisiin ja toimiin, jotka liittyvät tähän eh, suljarahaston kautta. Me panimme merkille toiveen siitä, että kumppanuuksia pitäisi tukea kautta EUn. Kuitenkin meidän pitää ottaa huomioon käytössä olevat varat ja olemme sitä mieltä, että minimiosuus... Yeah. 5 siis prosenttia on tällainen minimi. Olemme sitoutuneet tukemaan kumppanuutta aina kun se on meille mahdollista. Ja olemme sitoutuneet näihin hyviin toimintasääntöihin, ne kuuluvat osana yleistä asetusta, niin että yhdessä sitoudutaan siihen, mitä sosiaalirahasto saa aikaan paikan päällä. Ja otamme huomioon kaikki, jotka voisivat hyötyä sen rahoituksesta. Sitten maksuista oli, tässä oli hyvä viittaus kunnollisiin säännönmukaisiin maksuihin e, lopullisille edunsaajille. Voin vain sanoa, että yleisrahoituksessa olemme ehdottaneet sitä, että maksut toteutetaan komissiosta jäsenvaltioille vain sen jälkeen, kun maksut on jo tehty edunsaajalle. Me haluamme varmistaa, että maksu on todennettu ajoissa ja maksettu ajoissa ennen kuin me korvaamme jäsenvaltioille. Me tuemme ja ymmärrämme, että tarvitaan hyviä indikaattoreita, jotka voivat antaa meille selkeän kuvan vaikutuksesta, jota ESR-rahoituksesta on nuorisoon, ikäväestöön, muihin ihmisryhmiin, kuten köyhiin, tarpeessa oleviin, ja olen panneet merkille, että tämä tämänhetkisellä ohjelmakaudella puuttuu kunnollisia indikaattoreita, että voimme hyvin perustaa tulevia toimia. Olen iloinen siitä, että ESR pidetään sosiaalisena laboratoriona, jossa tulevia toimintatapoja kehitellään. Ja me uskommekin, että jotkut sosiaalisista innovaatioista – ja ponnisteluista, joita Euroopan sosiaalirahasto tukee, johtavat todellisiin toimintamuutoksiin jäsenvaltiotasolla. Yksi lisää seikka vielä, joka tukee sitä, että me sit sitoudumme mm, yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja syrjimättömyyteen on vaatimus yleisasetuksessa koskien kansallisia tasa arvoa komiteoita, jotka arvioivat operatiivisia ohjelmia, missä määrin ne noudattavat yleisiä periaatteita, jotka kuuluvat perussopimuksiin ja joita pitäisi todellakin tukea aina kun EU-budjetista varoja annetaan. Minun teki vaikutuksen kuulla, että Ranskan tilintarkastustuomioistuin on tehnyt huomion näistä väliorganisaatioista ja seuraavalla kaudella on samantyyppisiä tapauksia muissakin jäsenvaltioissa. Yritämme nyt valtavirtaistaa paremmin toimintaamme ja varmistaa, että aina kun on näitä välitahoja, niin niiden ei pitäisi olla edunsaajia. Potentiaalisestikaan pitäisi, pitäisi määritellä, miten, mitkä, ketkä ovat edunsaajia ja ketkä näitä välitoimijoita. Tämä on nyt hiukan sekaava tilanne tällä hetkellä. Ja tämä synnyttää sitten ongelmia näille väli- ja tahoille täytäntöpanon yhteydessä. Kiitoksia kovasti tästä tilaisuudesta. Merci Kiitoksia. Kokous päättyy, mutta esittelijä varmaan haluaa vielä puheenvuoron ihan lyhyesti, koska nyt tulkkien työaika alkaa päättyä. Kiitoksia puheenjohtaja kaikkien kollegoideni puolesta, varjoesittelijöiden ja muiden puolesta haluan kiittää teitä tästä aiheesta. On erittäin, tär- erittäin kiintoisaa, oli kiintoisaa kuulla sosiaalirahaston kehityksestä. kaikki kolme esitystä olivat äärimmäisen kiinnostavia. Ja tänään me puhuimme sosiaalirahastosta ja olemme jo puhuneet tästä samasta aiheesta aiemmin. Olemme puhuneet tarpeesta käydä sosiaalista vuoropuhelua, jotta voimme kehittää näitä, tätä rahastoa, jotta voimme myös kirvoittaa näitä uusia ohjelmia. Sosiaaliset kumppanuudet ovat poliittisia tavoitteita, joita tulisi voida viedä eteenpäin näiden hankkeiden kautta. Erityisesti tässä äh, korostettiin elinikäistä oppimista äh, ja muuta vastaavaa. Toinen seikka, joka tuli ilmi, on tarve niveltää keskenään eurooppalaiset ja kansalliset äh, politiikat ja toteuttaa niitä paikallisesti. Jos tässä toimintaketjussa tulee murros, niin mikään ei toimi. Ja kolmas tärkeä seikka on yksinkertaistamisen tarve. Tämä liittyy esimerkiksi eri asiakokonaisuuksien er, er, erillään pitämiseen, erilaisten kynnysten määrittämiseen, etc. Ja toivottavasti seuraavassa toiminnallisesta toimintaohjelmassa meillä on jo saatu aikaan e-, edistystä. olisi hyvä, jos sosiaaliset ohjelmat tai sosiaalirahasto voisi mahdollistaa innovatiivisuutta. Kuitenkin ongelma on edelleenkin tämä rahaston tehokkuus. Jos se ei saavuta kaikkein heikoimpia, niin eh, se on ongelma. Eli meillä on vielä paljon paranneltavaa tässäkin suhteessa. Ja siksi meidän tulee rohkaista kaikkia kumppaneita ja poliitikkoja toimimaan vielä paremmin. Kiitoksia puheenjohtaja tästä seminaarista. Kiitoksia vierailemme. Pyydän anteeksi yhdeltä. Hän nyt kuullut häntä. Minulla oli muita velvollisuuksia. Seuraavaksi tässä asiassa me keskustelemme Mohanin mietintöluonnoksesta 22.23. tai 23.24. huhtikuuta. Kokous on tältä päivältä päättynyt ja tapaamme sitten huomenna aamulla yhdeksältä. Hauskaa illan jatkoa.